On commence la session. Vous Voimme aloittaa nyt kokouksen. Hyvää iltapäivää kaikille. Ensimmäisenä asiana esityslistalla on kohta 12. Ehdotus Euroopan parlamentin neuvoston asetukseksi rakenneuudistusten tukiohjelman perustamiseksi kaudeksi 2017-2020. Nyt on määrä tarkastella tehtyjä tarkistuksia. Ehdottaisin, että saman tien annamme puheenvuoron esittelijälle Kostas Mavridisille. Hän voi puhua viiden minuutin ajan. Olkaa hyvä. Thank you, Chairman. Kiitoksia, puheenjohtaja. Pyydän anteeksi, että joudumme aloittamaan kokouksen hieman myöhässä. No, joka tapauksessa. Meillä on 197 tarkistusta yhteensä. Suurin osa niistä menee suurin piirtein samaan suuntaan, oikean suuntaan. Ne pyrkivät rakentavalla tavalla parantamaan komission tekstiä. Vertailtamme katsottuna on joitakin erinäisyyksiä siitä, miten asioita pitäisi edistää, ja tämä kaikki heistuu kompromissitarkistukset, jotka on tehty. Muutama kommentti vain. Ensinnäkin, me katsomme, että on tarpeellista painottaa, että monet tarkistuksista pyrkivät kyllä samaan suuntaan, mukaan luettuna seuraavatta. Uudistukset, joihin jäsenvaltiot ovat ryhtyneet, niiden pitäisi pyrkiä kestäviin investointeihin, kasvuun ja laadukkaiseen työpaikkojen luontiin, alueelliseen kohesioon, sosiaaliseen osallisuuteen, sosiaaliseen hyvinvointiin, tasavertaisiin mahdollisuuksiin, köyhyyden vastaisen taisteluun ja oikeudenmukaisen kilpailuun. Rakenneuudistusten omistajuus tai omaksuminen, sen pitäisi olla jäsenvaltioiden kontolla. Mutta tavoitteet ovat sellaisia, joita pitäisi edistää yhdessä jäsenvaltioiden kanssa niin, että jäsenvaltioiden omia prioriteetteja ja kansallisia käytänteitä ja perinteitä, kun on kyse työmarkkina, vuoropuhelusta ja työhtösopimuksista. Niin ikään työmarkkinaosapuolten ja kansallisyhteiskunnan rooli ja niiden mukaan ottaminen aktiivisesti mukaan ohjelmiin on erittäin tarpeellista, että voidaan varmistaa se, että ehdotukset soveltuvat kunkin jäsenvaltion erityisolosuhteeseen. Toinen kommentti on seuraava. On äärimmäisen tärkeää, että selkeytetään ja painotetaan ja järjestetään sitä roolia, joka Euroopan parlamentilla on. Tämä ei ole selkeä tavoite komission asiakirjassa. Tämä on asia, joka minun nähdäkseni myöskin heijastuu joihinkin tarkistuksiin. Mitä tulee talousarvioon sitten? 242,8 miljoonaa euroa on yhteensä, yhteensä varoja, jotka annetaan yleisestä teknisen avun ja rakennerahaston kohdista aluekehitysrahastosta ja maatalousrahastosta, maaseuturahastosta. Jotkut tarkistuksista painottavat sitä, että tämän ohjelman pitäisi olla pysyvä. Tai enkä se pitäisi tulevaisuudessa tehdä pysyvä. Olemme samaa mieltä. Mutta mikäli tämä ohjelma tehtäisiin pysyväksi, että se jatkuisi 2020 vuoden jälkeenkin, katsomme, että olisi aivan yhtä tärkeää pohtia sitä, pitäisikö luoda omien varojen rahastoilla tuettaisiin erityisesti rakenneuudistuksia. Viimeinen kommenttini on sitten seuraava. Löytän vahva tuntemus ja haluan voimakkaasti painottaa sitä, miten tärkeää on keskittyä pääasioihin. Tämän ohjelman tavoitteisiin täytyy keskittyä. Ohjelman tavoitteena siis siihen osallistuminen on vapaaehtoista, on antaa teknistä apua Kyproksen ja Kreikan kokemusten pohjalta, jota saadaan aikaan rakennuudistuksia kaikissa jäsenvaltioissa. Siksi meidän tavoitteenamme on auttaa jäsenvaltioita tarjoamaan niille teknistä apua rakenneuudistusten edistämiseksi erityisestikin tavoitteena on vahvistaa jäsenvaltioiden kokonaisvaltaista toimintakykyä, pistää täytäntöön kasvua edistäviä uudistuksia, rakenteellisia ja hallinnollisia uudistuksia vastaukseksi taloudellisille ja yhteiskunnallisille haasteilta voidaan vastata kasvun, kilpailukyvyn, työpaikkojen luonnin ja investointien haasteisiin. Haluan kiittää teitä kaikkia, erityisestikin varjoesittelijöitä ja kaikkia niitä, jotka ovat tehneet tarkistuksia tekstiin Ilomielin kuulisin nyt, mitä varjoesittelijöillä on sydämellään. Thank you, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Thank you. Uh, then we pass on. Kiitoksia. Sitten siirrymme varjoesittelijöiden puheenvuoroihin. Kukin saa kolme minuuttia puheaikaan. Ensimmäisenä kansanpuolen nimissä edustaja Maletic. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin kiittää kollega Mavridesia hänen tekemästään lausunnosta ja myös kaikkia muita kollegoja, koska minäkin kävin läpi nämä tarkistukset. Ja ensinnäkin haluaisin korostaa, että mitä tulee tämän lausunnon kattavuuteen, meidän näkemyksemme on, että olisi hyvä, jos noudattaisimme puheenjohtajakokouksen päätöstä ja pitäisimme kiinni niistä äh, toimivaltuuksista, joita meidän valiokunnallamme on. Ja näin me teimme, kun jätimme tarkistuksemme tähän asetukseen. Eräs toinen asia liittyy nykyiseen näkemykseemme, yhteiseen näkemykseemme tästä rakenneuudistusten tukiohjelmasta. Me kaikki ymmärrämme, että tämä on tekninen avustusohjelma ja että komissio lähettää asiantuntijoita tukemaan jäsenvaltioita suunnit- rakenneuudistusten suunnittelussa ja täytäntöönpannossa, mutta on kyse rakenneuudistuksista, joista on sovittu jäsenvaltioiden kanssa eh, joko eh, maakohtaisissa suosituksissa tai makrotaloudellisissa mm, sopeutumisohjelmissa, ja ne ovat rakenneuudistuksia, jotka pitäisi eh, panna täytäntöön jäsenvaltioiden pyynnöstä. Sanon tämän, koska näin, että joissakin tarkistuksissa Jotkut kollegat yrittävät laajentaa tätä tukiohjelman soveltavisalaa, mutta meidän pitäisi pitää se näissä puitteissa ja yrittää tehdä siitä tehokkaampi näissä puitteissa, koska EU:ssa meillä on muitakin välineitä, joiden avulla meidän pitäisi saada aikaan tavoitteita, kuten sosiaalinen ja taloudellinen kohesio, työllisyys. Meillä on esirahasto ja monia muitakin välineitä. Haluaisin myöskin korostaa sitä, että meidän asenteemme on se, että tämä ei ole pilottihanke, vaan väline parempaa ja nopeampaa uudistusten täytäntöönpanoa varten ja tällä tukiohjelmalle emme voi pakottaa tiettyihin uudistuksiin, vaan voimme tukea sellaisia uudistuksia, joista on jo sovittu jäsenvaltioiden kanssa, kuten olen jo korostanut. Siksi haluaisin sanoa, että tässä vaiheessa tällä asetuksella ja meidän lausunnollamme me yritämme tuoda tähän omat lisäyksemme, uudet ajatuksemme vuosille 2017-2020 ja kaikki keskustelut, jotka äh, liittyvät äh, vuoden 2020 jälkeiseen aikaan, ne pitäisi käydä toisissa yhteyksissä, kun keskustellaan uudesta äh, rahoituspuitteista, uudesta kohesiopolitiikasta ja niin pois. Tämä lausunto ei ole se paikka, jossa meidän pitäisi käsitellä vuoden 2020 jälkeistä aikaa. Vielä eräs asia, ja tämä liittyy äh, tämän uuden äh, rahaston luomiseen tai omiin varoihin EU-budjettia varten asiat, joista olisi keskusteltava toisissa yhteyksissä. Haluaisin myös korostaa sitä, että on tärkeää todellakin saavuttaa harmonisointia ja synergiaa kansallisten uudistusohjelmien ja operationaalisten ohjelmien äh, välillä. Ja tämä on se ohjelma, jonka avulla voimme tukea jäsenvaltioita, koska se on osa tätä kohesiopolitiikan yleisasetusta. Ja me tarvitsemme parempaa koordinointia EU-ssa, jotta voitaisiin saavuttaa EUn tavoitteet. Ja näillä parannuksilla voimme eh, saada aikaan tämän myöskin tarkistustemme kautta. Eh, voimme tämän saavuttaa yhdessä. Kiitoksia. Nyt eh, minun täytyy vaihtaa tässä hieman roolia, koska myöskin ECRn varjoesittelijä tämän asian suhteen. Haluaisin kiittää tässä yhteydessä edustamaan Maafrides ja hänen lausuntoluonnoksestaan ja tästä työstä, jota on tehnyt rakennemuutos tukiohjelman yhteydessä. Äänestettiin mielenkiintoisia huomioita, jotka liittyvät kansalliseen itsemääräämisoikeuteen. On toden totta erittäin tärkeää varmistaa se, että ohjelmassa kunnioitetaan kansallisia käytänteitä perinteitä ja hallinnollisia menettelyitä. Ja että noudataan periaatetta, toissijaisuusperiaatetta. Tänä päivänä haluaisin kuitenkin vielä poimia esiin neljä seikkaa, jotka liittyvät tarkistuksiin, jotka itse olen tehnyt. Ensinnäkin Uskon, että on äärimmäisen tärkeää, että ohjelmaa ei pitäisi yksipuolisesti sanella jäsenvaltioille. Minun mielestäni on erittäin tärkeää, että jäsenvaltiot pyytävät apua tukiohjelmasta ja sitten ohjelma on asia, joka on vapaaehtoinen jäsenvaltioille. Sitten ei kukaan niille pakota. Tämä on erittäin tärkeää, että saadaan vivovaikutusta aikaan. Toiseksi haluaisin kiinnittää teidän huomionne siihen, miten tärkeä on kunnioittaa kansallisia perustuslakeja. Ja myöskin Euroopan yhteydessä totesin, että kun itse tulen Flaami-alueelta Belgiasta, meillä on kompetenssia Flanderissa. Ja yleisenä periaatteena on se, että unionien lain yhteydessä täytyy ottaa huomioon myöskin tällaisten alueiden rooli ja niiden valtaoikeudet Silloin kun puhutaan työmarkkinoista, taloudesta ja rakennustuksesta niin poispäin, meidän alueiden näkemystä aina huomioon. Minun, toiseksi minun ryhmäni katsoo, että tässä pitäisi pelkästään pitäytyä tekniseen tukiin ja teknisen tuen yhteydessä ei pidä ryhtyä poliittisiin toimiin. Lyhyesti, mutta selkeästi. Näin voi sanoa. Neljänneksi vielä haluaisin painottaa sitä, että minun mielestäni ohjelman ei pitäisi pelkästään pyrkiä myötävaikuttamaan, niin kuin te mainitsitte mietinnössä herra Mavrides, siihen, että saadaan aikaan kohesiota ja kilpailukykyä, vaan mutta mikäli olla hieman eksplisiittisempiä, tarkempia ja sanoa, että tämän pitäisi tuoda lisää arvoa ja lisää arvoa koko unionille – niin tämä olisi kyllä plussaa, mikä tämä saataisiin sen mukaan, mutta tänä päivänä vain nämä neljä lyhyttä kommenttia. Seuraavaksi puheenvuoron saa varjoesittelijä, joka edustaa alderyhmää. Rova Sylvie Goulard, olkaa hyvä. Kiitoksia ihan lyhyesti. Kiitän esittelijä hänen tekemästään työstä Olemme täysin samaa mieltä komission logiikasta. Pitää siis auttaa maita myönteisellä tavalla, kun ne noudat, toteuttavat uudistuksia. Me emme halua liikaa tarkistuksia, koska ainahan voi toivoa, että jossakin kappaleessa olisi joku asia vielä mainittu, mutta objektiivisesti kaikkein tärkeintä on, että nopeasti päädytään äh, lopputulokseen ja tämä tulisi voimaan jo ensi vuonna, jotta ihmiset voivat edistyä uudistuksissaan. Message Tämä tuli aivan selväksi. Seuraavaksi kuoryhmän nimissä Mats McCarthy. I think it's important that we... Kiitoksia puheenjohtaja. Uskon, että on tärkeää, että katsomme tätä kontekstia, jossa tätä keskustelua käydään. Ja se tosi seikka, että eilen, huolimatta siitä, että Kreikan hallitus oli täyttänyt kaikki rakenneuudistussitoumuksensa. Euroryhmä päätti äh, vapauttavan kolmas osa niistä määrärahoista, joita odotettiin vuoden, äh, lokakuun loppuun mennessä. Äh, tämä huolimatta siitä, että viime kuussa Kreikan parlamentti hyväksyi uuden, uusia säästötoimenpiteitä, joita tarvittiin tämän kolmannen muistion mukaan. Joten on selvää, että Euroopan toimielimet ovat käyttäneet tätä valtionvelkakriisiä, jossa jäsenvaltioissa pakottaakseen julkisten palvelujen yksityistämiseen ja sääntelyn purkamiseen sekä finanssipoliittisen säästökuurin. 2019 lähtien toimit esimerkiksi Kyproksella, niissä on ollut äh, ainoastaan tarkoitus äh, purkaa sääntelyä työmarkkinoilla ja tuotemarkkinoilla näillä äh, maissa eivätkä, eikä ole saavutettu tätä alkuperäistä tarkoitusta, nimittäin talouskasvua ja elpymistä. Rakenneuudistukset, jotka tavoite on pelkästään tämä ja mm, ajatus on, että että sääntelemättömät työ- ja tuotemarkkinat johtaisivat jotenkin parempaan vastaukseen, kun on kyse talouskriiseistä, niin eivät ole onnistuneet. Ne ovat lisänneet deflaatiota ja e, myöskään yksityistä pääomaa ei ole tullut liikkeelle. Tämä rakenne uudistus tulee epäonnistumaan tavoitteessaan, joten tämä on hyvin kapea-alainen instituution näkemys siitä, mikä on rakennuudistus. Sitä olisi laajennettava niin, otetaan mukaan julkisen investoinnin uudelleen kansallistaminen ja uudelleen kunnallistamisen hankkeita, jotka edistävät todellista palkan nousua ja pitäisi olla yhteisiä tavoitteita, jotta saataisiin talouskasvua, laadukkaita työpaikkoja, torjuttaisiin köyhyyttä ja kannustettaisiin elpymiseen. Ohjelmaan osallistumisen täytyy olla täysin vapaaehtoista jäsenvaltioilla ja kansallisille hallituksille. Siinä ei voi olla mitään pakollisia tai rangaistustoimia liittyen täytäntöönpanoon ja vetäytyminen ohjelmasta pitää olla mahdollista, jos kansallinen hallitus sitä vaatii. Kiitoksia. Kiitoksia. Nyt sitten vihreiden nimissä Philip Lamperts. olkaa hyvä. Thank you, Mr. President. Uh... Kiitoksia puheenjohtaja. Yllättävää kyllä. Ehkä olen nyt täysin samaa mieltä siitä, mitä te sanoitte toisena belgialaisena varjoesittelijänä. En ole työ, työssä IBMssä ja sanotaan, että jos eh, toteutus ei ole täydellistä, niin saadaan eh, toivomatonta apua ylhäältä, eli kontrollia. Tämä on ohjelma, joka liittyy vap- vapaaehtoiseen yhteistyöhön jäsenvaltioiden ja komission kesken rakenteellisista uudistuksista, mutta en voi tarpeeksi korostaa, erityisesti perustuen kokemukseen, johon aikaisempi puhuja viittasi tähän troikakokemukseen, ja tämähän jatkuu edelleenkin, että ei voi olla niin, että tässä me puhumme Euroopan komissiosta, joka valvoo ja oikeastaan sanelee näkemyksensä siitä, milloin uudistuksia pitäisi tehdä ja <clears throat> miten ja kenen toimesta. Tämä on sitä komission alkuperäistä tekstiosaa, jossa edetään liikaa avoimia kysymyksiä. Kuka määrittelee uudistuksen edeltävän politiikan ja kuka kantaa loppuvastuun eri eh, uudistusten sisällöstä. Ja Tämä tietenkin on varsin relevanttia, kun on tämä erimielisyys komission jäsenvaltioiden kesken. Ja tässä haluaisimme, että teksti selvästi, selvästi todetaan, että kyseessä on jäsenvaltioiden aloite, jäsenvaltiot asettavat politiikan suuntaviivojen raamit etukäteen, tietenkin noudattaen perustuslaillista järjestystä ja toimivaltajakoa ja sitä, missä määrin äh, demokraattiset elimet tähän osallistuvat ja tietenkin parlamentit kansallisella alueellisellakin tasolla, mutta myös työmarkkinaosapuolet, niin kuin esittelijäkin tässä mainitsi. Tämä on äh, minkä tahansa reformin eh, menestyksen avain. Jos eivät ihmiset ole mukana, niin ei kyllä saa kunnollista täytäntöönpanoa aikaan missään uudistuksessa. Pitäisi olla selvää, että joka tapauksessa lopullinen päätös jää jäsenvaltioille. Ei siis toimita siinä hengessä, että jokainen toimii oman piikkinsä, vaan Eurooppa ei kuitenkaan yritä tulla miksikään isoksi yritykseksi, jossa johto määrää, vaan tämä on ensimmäinen yritys koko maailmassa tällaista rajat ylittävästä demokratiasta, ja tätä ollaan vielä tässä muokkaamassa, se on vasta tekeillään. Tämä ei tarkoita sitä, että me haluamme poistaa vastuut Euroopan alaisilla tasolla puheenjohtaja, näin EUn tavallaan tällaisena monitasoisena demokratiana, paikallinen taso, alueellinen, kansallinen EU-taso. Tässä toimitaan federalistisessa hengessä todellakin. Ei voi olla niin, että äh, tämä olisi tällainen keskitetty Ranskan tyyppinen valtiorakennelma. Tästä varmasti voimme pitkälti olla samaa mieltä esittelijän kanssa, mutta myös on monia, myös viittaan siihen, mitä varjoiset ovat sanoneet. Nähdään, mihin me sitten päädymme, mutta luotan kyllä siihen, että saamme laajan enemmistön tämän taakse. Kiitoksia. Joudun nyt kiertämään pois, koska minua odotetaan toisaalla. Uh, Kiitoksia tästä järkeen perustuvasta viestistä. Marko Zani FDDstä ei ole paikalla, enkä näe ketään muutakaan tuosta ryhmästä. Haluaako kukaan puhua sitten menettelyssä ilman puhujalistaa? Onko halukkaita? Ei ole. Sitten uskon, että voimme päättää tämän asian käsittelyn tältä päivää. Olisi vain mainita, että tänään tarkastimme tarkistuksia ja 9. marraskuuta on sitten äänestys edessä. Sitten toinen asia iltapäivän esityslistalla pilkkuilen tässä ympärilleni löytääkseni esittelijän. Kyse on Euroopan investointipankin rahoitustoimintaa koskevasta vuosikertomuksesta. Annan saman tien puheenvuoron esittelijälle edustaja Kirtsosille. Um, I have prepared this draft report Kiitoksia puheenjohtaja. Olen valmistellut tämän mietintöluonnoksen, joka käsittelee Euroopan investointipankin rahoitustoimintaa koskevaa vuosikertomusta. Euroopan investointipankki on tärkeä eurooppalainen instituutio ja sitä pidetään Euroopan unionin rahoitus osana ja erittäin tärkeää, että voidaan saada yksityistä investointia Euroopan unionissa ja tämä kaikki on vahvistanut rahoituskriisin jälkeen vuonna 2008 ja minun on vielä korostettava sitä, että tämä tulee saamaan globaalin roolin, koska se toimii Euroopan unionin ulkopuolella myöskin hyvin tehokkaalla tavalla mielestäni. Euroopan investointipankki on ollut tuottava vuonna 2015 2,8 miljardia euroa ja tämänhetkinen kriisi on selkeästi heikentänyt potentiaalista kasvua Euroopan taloudessa. Julkinen ja yksityinen investointi Euroopan unionissa on pienentynyt 18 prosentilla. Tämä on keskiverto eh, ja on eh, ääritapauksia Portugalissa, se on alettu 35 prosentilla ja Kreikassa omassa maassani 65 prosentilla. Tämä tarkoittaa, että erityisesti maat, joilla on rakenteellisia ongelmia, ne tarvitsevat eh, rahoitusapua ja teknistä apua Euroopan investointipankilta ja minun mielestäni ne saavat sitä myös. Tässä myös yritetään koro, vahvistaa Euroopan unionin kilpailukykyä vahvistamalla julkista ja yksityistä investointia, erityisesti innovaatioon ja digitalisointiin. Tässä meillä on kilpailussa heikompi asema verrattuna Yhdysvaltoihin ja todennäköisesti myös Kiinaan. Euroopan investointipankki on lainannut 77,5 miljardia euroa vuonna 2015. Tuo taso pysyi ähm, melko vakaana. Se oli 77 miljardia euroa vuonna 2014. Äh, tavoitteet ovat operationaalisen ohjelman sisällä, mutta tietenkin me kannustamme pankkia tekemään vielä enemmän. Uskon myös tai uskomme myös, että Euroopan investointipankin lainaustoiminta voitaisiin saavuttaa monipuolistamalla sen tuotteita, hyödyntämällä esimerkiksi julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuutta ja muita innovatiivisia välineitä, jotta voitaisiin paremmin vastata markkinoiden tarpeisiin. Haluaisin myös korostaa sitä, että Kreikka on saanut 1,35 miljardia euroa vuonna 2015 Euroopan investointipankilta. Se on varsin merkittävä summa siinä mielessä, että meidän taloutemme ei toimi kunnolla tällä hetkellä. Ja tietenkin vetoan Euroopan investointipankkiin, että se yrittäisi antaa lisää tukea sellaisille Euroopan unionin maille, jotka ovat olleet tai ovat, koska Kreikka on jätetty yksin. Tämä on myönteinen äh, hanke, jotka ovat tai olivat äh, sopeutusohjelmissa. Mm, Kreikka on siinä vielä, mutta Irlannilla ja Portugalilla menee paljon paremmin. Tietenkin Irlanti kehittyy 5, 6, 7 prosentin vauhtia vuosittain. Ja sitten lopuksi pyydän Euroopan investointipankkia tekemään arvioinnin sitä, millaisia vaikutuksia Brexitillä voisi olla sen rahoitustasoon ja toimintaan. Ymmärtääkseni Werner Hoyer on tämän asian jo ottanut tehtäväkseen, mutta tietenkin haluaisimme saada virallisen kannanoton Euroopan investointipankilta. Seuraava aihe liittyy pk-yritysten tukemiseen. Ymmärtääkseni Euroopan investointipankki tekee siinäkin hyvää työtä. Ja enemmän voitaisiin tehdä, kun on kyse eh, kilpailukykyistä hyvin pienistä yrityksistä, jotka tarvitsevat rahoitusta. Monet niistä toimivat Euroopan unionin ulkopuolisissa maissa. Uskon myös, että Euroopan investointipankin pitäisi huolehtia, eh, jotta eh, luotaisiin tällainen eh, välittäjän verkosto, että se toimii uskottavana ja se pystyy, rahoituksen välittäjän verkosto ja se pystyy luotettavana ja se pystyy rahoittamaan pk-yrityksiä tehokkaasti. Seuraava osuus liittyy esiriin. Olemme tyytyväisiä siihen, että hyväksyttyjen investointien kokonaismäärä on 115,7 miljardia euroa, joka vastaa 37 prosenttia alkuperäisestä tavoitteesta. 2015 luku lukuja alhaisempi, sitten tämä on vahvistunut vuonna 2016, mutta minun on tässä käsiteltävä vuotta 2015, jolloin esir ei ollut vielä täysin täytäntöön pantu, mutta nyt olemme kirimässä kiinni täytäntöönpanossa. Me tarvitsemme myös tehokasta yhteistyötä kansallisten kehityspankkien kanssa. Tällä tavoin EIP voi valita parhaat hankkeet eh, kustakin jäsenvaltiossa. Eh, korostan EIPn roolia myös innovaation ja kilpailukyvyn edistämisessä, nuorisotyöttömyyden torjumisessa ja ilmastotoimissa. Olemme tehneet tässä pienen tai enemminkin suuren virheen Tässä nämä ilmastonmuutostoimet kattoivat 26,8 prosenttia vuonna 2015 hyväksytyistä hankkeista, ei 50 prosenttia. Ja tietenkin äh, EIP kehittää myös ulkoista lainanottoa koskevaa valtuustaan, ja se yrittää tehdä parhaansa useissa eri maissa, jopa maissa, jotka eivät pysty ruokkimaan väestöään ja eh, sieltä lähtevät ihmiset suurina virtoina. Meidän täytyy tukea kehitystä näissä maissa, jotta pystymme säätelemään pakolaiskriisiä ja muuttoliikettä Euroopan unionissa. Pyydämme, että Euroopan investointipankki rahoittaa kohdemaissa erilaisia hankkeita ja tekee pitkän aikavälin investointi kohteita lähtömaissa. Euroopan investointipankki on erittäin tärkeä instituutio, jos tekee tärkeää työtä vaikeina aikoina. Tietenkin luin mielenkiinnolla nämä lausuntoluonnokset budjettivaliokunnasta myöskin liikennevaliokunnasta, kyllä. Ja kehitysasiainvaliokunnasta ja kansainvälisen kaupavaliokunnasta, Ja voin kyllä tukea 70-80 prosenttiin siellä mainituista asioista. Yritän puhua kollegoideni kanssa ja ottaa huomioon joitakin heidän ehdotuksiaan tarkistusten kautta tähän mietintöluonnokseen. Kiitoksia you. Uh, passing on to... Kiitoksia. Nyt sitten varjoesittelijä, että kukin saa kolme minuuttia. snd nimissä kollega Ivan. Mulțumesc. Voi vorbi uh, Kiitoksia. Puhun romania. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijää tästä mietintöluonnoksesta. Ainoastaan muutamia asioita, joita me pidämme tärkeinä. Ensinnäkin on kyse avoimuudesta ja EIPn eh, e toimintojen eh, oikeasta arvioinnista. Tässä eh, tarvitaan parempaa yhteistyötä Euroopan toimielinten kanssa ja myös parempaa yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa. Lisäksi meidän pitäisi saada enemmän tietoja EIPn toiminnasta ja enemmän tietoja erityisesti liittyen näihin yksittäisiin hankkeisiin, koska yleisesti tietoa kyllä saa, ei tämä ole mikään suljettu instituutio, mutta tietojen saanti yksittäisistä hankkeista on paljon hankalampaa. Sitten äh, haluaisin puhua EIPn vastuusta. Kuten kaikki tiedämme, puolet näistä pankin rahoittamista hankkeista ovat sellaisia, että äh, pääedunsaajat tulevat viidestä suurimmasta äh, EUn talousvallasta muut valtiot saavat noin 30 prosenttia näistä määrärahoista. Tietenkin on kyse myös näiden talouksien vahvuudesta, mutta on kyse myös siitä, kuinka hyvin muut valtiot pystyvät keksimään hankkeita, jotka ovat suuria ja joiden avulla voidaan saada Euroopan investointipankin luottoja. Tässä investointipankin pitäisi olla paljon proaktiivisempi. Olemme iloisia siitä, että on perustettu eh, joitakin toimipisteitä jäsenvaltioihin, mutta tarvitaan enemmänkin. Tarvitaan vahvistettua tukea näissä jäsenvaltioissa. Täytyisi avata toimistoja myös niihin valtioihin, joissa näitä ei ole. Ja jo hankesuunnitteluvaiheessa pitäisi tukea tällaisia laajoja investointihankkeita vastuuseen liittyen vielä äh, veronkierron torjunta ja myöskin äh, sen aggressiivisen verosuunnittelun äh, torjunta voisi olla paljon vahvempaa Euroopan investointipankissa näissä valinta mm, vaatimuksissa voisi olla, että hylätään sellaiset yritykset, joilla on tällaisissa veroparatiiseissa toimintaa, koska monet, hyvin paljon eurooppalaista rahaa menee näiden offshore-valtioiden kautta ja arvioidaan, että kyse on kymmenistä miljardeista joka vuosi. Euroopan investointipankilla voisi tässäkin olla tärkeä rooli. Sitten mitä tulee ilmastotoimiin. Ei pitäisi olla paljon päättäväisempi kun se panee täytäntöön vuoden 2015 suunnitelmaansa ja kaikkien EIPn toimien pitäisi sisältää myös tämä ulottuvuus, ympäristön suojelu, äh, uusiutuvat energiamuodot ja energiatehokkuus. Ja johdonmukaisen ja johdonmukaisempi pitäisi olla erityisesti niissä valtioissa, joissa ei ole kykyä rahoittaa näitä uusiutuvia energiamuotoja, energiatehokkuushankkeita, kuten esimerkiksi Keski- ja Itä-Euroopan valtiot. Päätän niin tähän. Aion jättää useampia tarkistuksia ja tulen puhumaan niistä sitten. Haluaisin kiittää esittelijää vielä kerran tästä mietintöluunnoksesta. Se on mielestäni hyvä ja voimme tehdä hyvää yhteistyötä sen pohjalta. E Sitten esr ryhmä Jacqueline K. Swinburne. Only my mother calls me by my full name, but there we go. Kiitoksia, Sander. Niin, tuli koko nimi. Niin, haluaisin just kiittää esittelijää todellakin erinomaisesta mietinnöstä. Ja koska tämä on niin erinomainen mietintö, uskon, että tarkistuksia tulee varsin vähän, koska olen samaa mieltä itsekin monista kysymyksistä, mitä esitellä muun muassa korostaa. Esimerkiksi käsitellen työtä. Tässä puhutaan tietysti julkisesta ja yksi, julkisen yksityisen kumppanuksesta ja muista tällaista välineistä haluaisin ehkä ehdottaa lisää äh, säädöksiä näistä mm, välineistä, koska aina ei ole tarttu oikeanlaista suojaa veronmaksajille, ehkä jotakin varotoimia tämän suhteen. Kaikki muu on pitkälti eh, saman, olen samalla linjalla esittelen kanssa. Meidän pitää varmistaa, täällä on kohta PK-yrityksistä, täällä on käytännön kommentteja, joita esittelijä on tehnyt erityisesti rahoitusvälikäsien käytöstä ja toivottavasti voimme vain parantaa hänen tekemiään kommentteja. Sitten, niin kuin hän tässä viitattiin pakolaiskriisin ja pitkäaikaisiin sijoituksiin, niin pakolaisten alkuperä maasijoitukset ovat myös tuettava asia. Ja Evalla tässä on tärkeä rooli. Voin vain lisätä, että olemme siis hyvin pitkälti samoilla linjoilla ja tulen tekemään vain pieniä muutoksia. Merci bien pour le madame. Kiitoksia. Alde nimissä edustaja Gulag. Nis... En ole itse asiassa Madame Gulag, vaan nimeni on Nils, Nils Turvaus, tai ainakin minä puhun Nilsin puolesta, koska hän ei valitettavasti päässyt paikalle. Hän tätä kovasti pahoitteli, mutta hänkin halusi kiittää esittelijän toistaiseksi tekemästään työstä. Nils pyysi, että sanoisin teille, että minä olen hieman huolestunut tämän mietintöluonnoksen suhteen, että hän on huolestunut mietintöluonnoksen suhteen. Voisi painottaa sitä, että tässä pitäisi kattaa kaikki EIPn toimet. Hän katsoo, että kenties tässä liian paljon keskitytään tiettyihin jäsenvaltioihin tai tiettyihin maantieteellisiin alueisiin. Hän on hieman tasapainoisemman mietinnön ja kenties vähemmän tällaista maantieteellistä painotusta, koska ESIR-rahasto ei tunne tällaista maantieteellistä painotusta. Lisäksi pitäisi hieman kenties parantaa vielä tekstiä nykymuodostaan. Me puhumme usein asioista, kuten siitä, että on huolestuttava taso, taikka hyvin pieni yritys, taikka äärimmäisen köyhä maa. Tällaisia lausumia tässä teksteissä vilisee. Kenties voitaisiin hieman tarkemmin määritellä, mitä, tämä, mitä täällä ajetaan takaa. Silloin kenties paremmin myöskin saataisiin tämä lehdistössä myytyä tämä asia. Lisäksi pitäisi löytää sellaisia sanamuotoja, jotka ovat selkeitä ja poistavat tarpeetonta väärin tulkinnan mahdollisuutta tai kiistanaiheita. Niin jos arvostaa suuresti kohtaa 24, jossa puhutaan ilmastotoimista Kenties voisimme laittaa vielä enemmän painotusta tähän kohtaan ilmasta toimiin tässä mietinnössä, koska juurihan, just, juurihan äsken hyväksyttiin COP21-sopimus, joten tämä olisi mielekästä. Tässä vaiheessa nämä ovat ainoat seikat, jotka niin haluaisi ottaa esiin. Hän tulee tekemään vielä konkreettisia ehdotuksia sen suhteen, kuinka tekstiä voidaan muuttaa hänen mieleisensä suuntaan. Hän luo kiittää esittelijää tehdystä työstä ja ilomielinen ja odottelemaan lisää keskusteluita. Kiitoksia rouva Turvalds. Kuoryhmän nimessä sitten edustaja Viegas. Muito obrigado. Falo novamente em, em nome da nossa camarada Paloma, que está em missão de... Kiitoksia. Kollega, joka on nyt kuemisiolla Kiinassa, pyysi minua kertomaan seuraavista asioista. Tässä on kyse eri kysymyksistä. Ensimmäinen koskee hänen mielestään sitä, että Euroopan investointipankki hyvin usein nähdään yhteydessä neoliberaaliin politiikkaan. Ja siksi Paloma mielestä on huolestuttavaa se, että Euroopan investointipankki eh, toimii julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuusohjelmissa, että käytetään yhä enemmän rahoitusvälineitä eikä suoria tukia, tarvitaan enemmän avoimuutta. Ja siksi onkin niin tärkeää, että Euroopan investointipankki ei toimi yhdessä veroparatiisien kanssa, mutta näin on tällä hetkellä ja se on hyvin kielteistä. Meidän yhteisesittelijämme on sitä mieltä, että pitäisi pohtia eip mandaattia, erityisesti kun katsotaan sitä, miten se toimii Euroopan unionin ulkopuolella. Tässä investoinnit olisi yhdistettävä ihmisoikeuksien puolustamiseen. Ei tulisi siis investoida sinne, missä ihmisoikeusrikkomuksia tapahtuu säännönmukaisesti. Tärkeää on myös edistää alueellisia konvergenssiohjelmia, ohjelmia, jotka mahdollistavat sen, että resurssit ja henkilöstön taso yhdistetään niin, että vahvistetaan alueellista yhteenkuuluvuutta ja yhteistyötä. Tärkeää on myös alue- ja paikallisviranomaisten vahvistettu mukaan tulo. Kiitoksia. Thank you, Kiitoksia, Sander. Niin, minäkin toimin nyt jonkun toisen puolesta. Haluaisin, ki- kiittää esittelee hänen mietintöluonnoksestaan vihreät tukevat sitä, että EPA tehostaa julkisia yksityisiä investointeja, erityisesti silloin, kun sitä erityisesti tarvitaan EU-ssa. Uskomme kuitenkin, että suurempi Evan, Evan pankkiveronsen rooli johtuu sen suunnasta vastuusta. Ja pitää varmistaa, että investoinnit hyödyttävät laadukkaita työpaikkoja, kestävyyttä, sosiaalista kohesiota. Yritämme parantaa lukua ilmastotoimista. Parlamentin pitäisi pyytää enemmän eh, pankkiverosta, eikä vain olla tyytyväisiä silloin, kun fossiilipolttoaineet vaan lisääntyvät, jotka vähenevät. Nyt ollaan 2,5 miljardissa 2015 verrattuna 2,4 miljardiin 2014 2 miljardiin vuonna 2013. Ei ole mitään oikeutusta sillä, että tuetaan fossiilisia investointeja, erityisesti kun olemme allekirjoittaneet juuri Pariisin sopimuksen valintakriteerit ilmastohankkeisiin pitää pyrkiä estämään äh, sellaiset hankkeet, että pankki ei tue niitä. Halusimme, että tehostettaisiin energiatehokkuushankkeita ja varmistettaisiin, että investointipankki tukee tämän tyyppisiä hankkeita riittävällä vakavuudella. Meidän pitää tarttua myös kaasukysymykseen, koska tämä ei välttämättä sovi kahden asteen tavoitteen kanssa, joka asettiin parissa. Meidän pitää suhtautua kriittisemmin EIPn rooliin autosektorilla. Mitä tulee avoimuuteen, olemme, kannamme huolta siitä toisin kuin pankin vuosikertomuksen aikaisemmin vuosina. Tässä ei ole lukua avoimuudesta, vastuuvelvollisuudesta, hallinnosta. Meistä on sen tärkeää, että tällainen luku tähän lisätään. Se seikka, että EIP ei ole kiinnittänyt huomiota parlamentin vaatimuksiin, pitäisi ottaa esiin, esille. Muutoin tämä vuosittainen toiminta on merkityksellinen ja parlamentin pitäisi toistaa vetomuksessa saada aikaan parempaa avoimuutta pankin johtotoimiin ja minkälaisia sopimuksia se tekee asiakkaidensa kanssa. Tämän lisäksi vihreät haluavat nähdä kiireellisiä toimia rahoitusvälikäsien kohdalla. Hiljattainen raportti osoittaa, että monet investointirahastot, joita pankki käyttää välikäsinä, toimivat äh, offshore-paratiiseissa ja niin edelleen. 2011-2015 EIP investoi 470 miljoonaa euroa investointirahastoon, jotka toimivat tällaisissa lainkäyttöalueissa, josta ei ole avointa tietoa ei myöskään nähdä hyvin, miten rahoja, varoja on käytetty yli 20 prosenttia investoinneista. Oli mahdotonta löytää tietoa varsinaisista edunsaajista. Meistä tämä on ongelmallista ja sen takia meidän pitää edelleenkin painostaa eip jotta se antaisi listan laajanottaisista ja välikäsistä ja tekisi EIPn rahoituksen ehdolliseksi, että saadaan kunnollinen tieto todellista omistajista, esimerkiksi sitten esiristä. E Me tunnemme huolta EIPn hiljattaisesta selvityksestä. Kansalaiset Euroopassa ovat kokeneet, että parannusta on saatu aikaan työpaikkojen luonnin kohdalla niin edelleen, mutta pitäisi parantaa vieläkin tilannetta tässä. ESI, uuden ESERin pitää kohdentaa toimensa parempi, paremmin, että saadaan lisäarvoa, työllisyyttä ja sellainen infrastruktuuri, joka vastaa vihreän muutoksen vaatimuksia ja toimitaan siellä, minne yksityinen sektori haluaa mennä. Olemme hiukan pahoillamme, että EIPn oma arviointi ESERistä ehdottaa, että enemmistö suurin osa varoista päätyy suurimpiin jäsenvaltioihin ja yli 90 prosenttia menee 15 vanhan jäsenvaltion. Tämän lisäksi näyttää siltä, että pitkän aikavälin laadukas työpaikkojen luominen on vain pieni osa investoinneista. Ja lopuksi me emme tue pyrkimystä lisätä rahoitusvälineen käyttöä EU-budjetissa, koska se heikentää alkuperäisen tavoitteen rakennerahastoissa ja vähentää sitä, missä määrin keskitytään saavuttamaan julkisia etuja EU-ssa hän haluaa tehdä sitten tarkistuksia ja keskustella niistä jatkossa muiden esittelyiden kanssa. Next interventions, please do not... Kiitoksia. Pyytäisin, että seuraavassa puheenvuorossa ette puhuisi liian nopeasti, jotta tulkkauksessa pysytään mukana. Marko Vali olet paikalla, joten Nikolai Dovkilevich, joka on Euroopan investointipankin pysyvä edustaja Brysselissä. Hänellä on nyt puheenvuoro kolme neljä minuuttia. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. On niin paljon sanottavaa, kolme ja neljä minuuttia ei varmastikaan ole riittävästi, mutta yritän tehdä parhaani vastatakseni ainakin osaan näistä asioista. Haluaisin korostaa sitä, että me olemme avoimia tälle prosessille, kun laadit tätä mietintöä, olen valmiita keskustelemaan. Mä haluaisin nostaa esiin sen, mitä vihre, minkä vihreä varjoesittelijä nosti esiin. Tämä raportti, jonka kerroitte, jonka eräs nainen puolalaisessa pikkukaupungissa on kirjoittanut ja hänellä ei ole tie, tarkkoja tietoja, niin se sisältää hyvin paljon väärää tietoa. En mene nyt yksityiskohtiin, koska meillä ei ole aikaa, mutta uskokaa minua, siinä on paljon roskaa. Ei, minulle annettiin kolme minuuttia, joten voin tietenkin mennä kohta kohdalta haluaisin vain korostaa, että me olemme valmiita selittämään ja käymään vuoropuhelua kanssanne milloin äh, vain se teille sopii keskustella päätöksemme äh, tästä asiasta. Haluaisin kiittää kuitenkin ensinnäkin herra Kirtsosia ja varjoesittelijöitä heidän tekemästään työstä. Euroopan investointipankki on toiminnassaan hyvin tärkeässä vaiheessa, koska investointien määrää EU:ssa on laskenut huomattavasti. Euroopan investointipankilla on erittäin tärkeä rooli talouskasvun stimuloinnissa on äh, tietenkin useita kysymyksiä, käytännön kysymyksiä, jossa on mahdollisuuksia parantaa tilannetta esimerkiksi Esirin kohdalla. Paljon on vielä tehtävää kohesiomaissa, mutta Esir ei ole kohesioväline, e, kuten tiedätte. Se on markkinalähtöinen väline. Ja jos katsotte näitä taulukoita, e, ja verrattuna BKTL, niin suurin tuki menee heikoimmille talouksille EU-ssa. Teillä on nämä taulukot, olen valmis teitä, teille ne vielä näyttämään, koska en usko, että minulla on nyt tässä puheeni aikana aikaa siterata eh, näitä tilastoja. Me annamme kolme kertaa enemmän eh, sellaisille maille kuin Portugali, Italia, Kypros, Kreikka, jopa 9 prosenttia BKTstä, eh, paljon enemmän kuin tämä tyypillinen 2 prosenttia BKTstä, jolla tuemme eh, normaalia eh, jäsenvaltioita. Ja suurin osa investoinnista menee Länsi-Eurooppaan, koska Länsi-Eurooppa todellakin kattaa 80 prosenttia EUn taloudesta. Se on mark markkinoiden todellisuus, se on yksinkertaisesti fakta, emmekä me voi kieltää sitä. Halusin myös nopeasti sanoa, että Euroopan investointipankki oli ensimmäinen instituutio, joka äh, ryhtyi konkreettisesti maan tähän EU-maahanmuuttokriisiin. Meillä äh, olimme ehdottaneet tätä aloitetta, jonka neuvosto otti esiin kesäkuussa ja me käynnistämme sen nyt jo lokakuussa. Se alkaa tulevina viikkoina ja tämä on todella hyvä saavutus. Me olemme tietenkin samanaikaisesti myös hyvin huolissamme siitä, että lainanantomme Itä-Euroopalle, Latinalaiselle Amerikalle ja Aasialle tulee huomattavasti laskemaan tulevina vuosina, jos nykyisissä neuvotteluissa ei tehdä parannuksia, kun on kyse Euroopan investointipankin ulkoisesta lainanantomandaatista me emme ole onnistuneet saamaan vielä tätä 22 miljoonaa euroa. Toivottavasti parlamentti voi auttaa meitä tässä. Se on pieni summa, mutta sillä voi olla merkittävä vaikutus poliittisesti ja taloudellisesti näihin maihin. Ilmastosta me olemme suurin ilmastopankki maailmassa, se on aivan selvä. Voisin vielä pitkään puhua siitä, mitä me teemme. Me olimme pioneereja, kun on kyse vihreistä joukkolainoista, suurin ilmastoinvestoija ja me tulemme sitä olemaankin jatkossa myös. Ja sitten vielä viimeinen kommentti Esiristä. Kuten tiedätte, Esir jatkosta neuvotellaan neuvostossa. Olemme erittäin erittäin ylpeitä erityisesti siitä tuesta, jota olemme antaneet Kreikalle ja usealle muulle maalle, jotka tarvitsivat meitä eniten, mutta halusin myös korostaa selvästi, että odottaisin Euroopan parlamentin sopivan tapaamisen meidän kanssa. Me olemme odottaneet kuusi kuukautta tapaamista esittelijöiden kanssa, jotta voisimme ratkaista nämä pienet ongelmat, jotka liittyvät tähän luottamuksellisuussopimukseen esirissä. Ja on kyllä omituista, että parlamentti ei mm, pysty sopimaan tapaamista, kun Euroopan investointipankki on kyllä myöntynyt melkein kaikkiin vaatimuksiin. Toivoisin, että tämä viesti otettaisiin vakavasti. Minä en tiedä, mikä on paras tapaus, mutta minä todella rukoilen teitä, tehkää tämä, koska me olemme odottaneet. Minä sanon, että kuuden kuukauden ajan me myönnyimme teidän vaatimuksimme ja me olemme odottaneet vastaustanne. Ja e, ESIR on meille kaikille prioriteetti ja näin kuulen myös teidän sanovan, joten e, tämä on nyt saata, saatava tehtyä. Olemme kuulleet huolenaiheita, ne olemme ottaneet ne huomioon. Ei, Rova Beres. Me hyväksymme kaikki vaatimuksemme periaatteessa. Siitä, se ei ole, sitä ei ole epäilystäkään. E, otin vapauden sanoa tämän, koska minulla ei ole parempaa mahdollisuutta puhua teille ja pyytää tätä teiltä, koska mielestäni tämä pitäisi tehdä. Kiitoksia oikein paljon ja kuten sanoin, me mielellämme annamme teille yksityiskohtaisempaa tietoa. Ennen kuin puheenvuoron vielä esittelijälle, haluaisin vielä ottaa jotakin puheenvuoroja menettelyssä ilman puhujalistaa, koska voin hyvinkin kuvitella, että muutkin haluat puhua. Edustaja Fernandes. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitokset esittelijälle ja varjoesittelijälle, varsinkin Ivan Katalinille, meidän varjoesittelijämme. Voisin käyttää tilaisuutta hyväkseni mietinnön yhteydessä ottaakseni esiin Euroopan investointipankin parlamentaarisen valvonnan. Mikäli EKP vastaa unionin rahapolitiikasta, eurovyöhykkeen politiikasta, niin EIP vastaa vähintäänkin suurimmalta osin Euroopan unionin investointipolitiikasta. EKPn yhteydessä pystymme esittää, esittämään suullisia kysymyksiä, lisäksi meillä on määräaikaisia jäseneltyjä vuoropuheluja niin poispäin. Investointipankin suhteen näin ei ole. Meidän pitäisi olla läheisemmin mukana seuraamassa sen työtä. Joka vuosi laaditaan investointipankista mietintö. Onko yhtään meidän ehdotustamme koskaan otettu huomioon? Eikö EIP pitäisi tulla vähintäänkin kerran vuodessa vastaamaan niihin kysymyksiin, jotka liittyvät siihen, mitä kaikkea pistetään täytäntö meidän suosituksestamme. Kiitoksia. Ja kiitoksia myöskin mietintöluonnoksesta. Ja kiitos varjoesittelijöille. More uh, candidates Haluaako joku muu vielä puheenvuoron tähän väliin? No ei. No siinä tapauksessa annan vielä lyhyen vastauspuheenvuoron ja sitten esittelijä. Uh, statement. Indeed, I think that... Uh, the... Herra Fernandes, olenkin sitä mieltä, että EIP on suurta mielenkiintoista kohtaan. Ja tämä on tilanne, jossa kaikki voittavat, jos dialogi kulkee parlamentin ja pankin välillä. Itse asiassa luottamussopimus, jonka tässä halusin ottaa esille, niin näin itse asiassa olisi tapahtunut, koska me tarvitsemme teille tietynlaista mekanismia esirin kohdalla eri aspekteissa, en nyt mene yksityiskohtiin, ja tätä kautta juuri oltaisiin voitu imitoida mekanismia, joka on olemassa Euroopan keskuspankkia varten. Haluaisin vielä sanoa, että itse asiassa teillä on kolme kertomusta EIPestä. Tämä mietintö herra Ketsuksilta ja sitten esir-mietintö Siinä on ehkä hiukan pidempi aikataulu. Sitten on vielä yksi mietintö, jonka Rova Kresle laatii budjettivalvontavaliokunnassa, mutta luonnollisesti aina puheenjohtaja, varapuheenjohtajat, kaikki kollegat ovat relevantit eh, tahot ovat parlamentin käytettävissä, jos vain pyydetään tapaamista. Ja näin olemme aina tehneet, jos pyydätte eh, mistä tahansa valiokunnassa, Reikissä tai, muualla voit, tai muista valiokunnasta voitte kuulla, kuinka aktiivisena olemme olleet aina paikalla. The last intervention. Kiitoksia tästä puheenvuorosta ja viimeisellä puhuu vielä esittelijä. Kiitos puheenjohtaja. Olisin kiittää kollegoita erittäin myönteisestä ja mielenkiintoisista vähintäänkin mielenkiintoisista kommenteista. Voisin no, painottaa sitä tietystikin kannatan avoimuutta ja vastuu- ja tilivelvollisuutta. Lähestymistapani tämän mietinnön yhteydessä keskittyi rahoitus kysymyksiin, ei niinkään budjetin valvontaan keskittynyt. Ei tämä tarkoita sitä, ettenkö olisi valmis tekemään yhteistyötä, jotta saadaan aikaan konkreettisia viittauksia avoimuuteen ja vastuu- ja tilivelvollisuuskysymyksiin. Samanaikaisesti haluaisin painottaa sitä, että meidän täytyy varmistaa se, että EIP pystyy toimimaan ja tekemään työtään ja saakaan tuloksia. Meidän täytyy tarkastaa sen hallinnollisia kustannuksia, varsinkin kun on kyse pk-yrityksistä ja mikroyrityksistä – meidän ei pidä tehdä säännöistä liian monimutkaisia niin, että pk-yritykset ja pienetkin, pienemmätkin yritykset pääsevät mukaan. Minäkin kannatan sitä, että lisää ponnisteluita tarvittaisiin ilmaston suojelemiseksi. Uskon, että vuoropuhelusta tulee mielenkiintoista ja pystymme vielä parantamaan tätä tekstiluonnosta, ottaen huomioon sen, että EIP on erittäin vahva ja menestyksekäs eurooppalainen instituutio. Kiitos. Kiitoksia paljon esittelijälle. Aikataulu on seuraava. Takaria tarkistuksia varten 19. lokakuuta. Tarkistuksia käsitellään 28. marraskuuta, äänestys 29. marraskuuta ja täysistuntoon mennään joulukuun kakkos istuntoviikolla. Kiitoksia paljon. Kiitoksia myöskin EIPn edustajalle. We move to point 14. Sitten menemme kohtaan 14 listalla. Kyse on veroviranomaisten pääsy rahanpesun torjuntaa koskeviin tietoihin. Esittelijänä toimii Emmanuel Morel. Nyt on määrä tarkastella mietintöluonnosta. Olkaa hyvä. Esittelijä saa ensimmäisen puheenvuoron. Oui, merci, euh, monsieur le président. Alors, cette, euh, Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä on vaatimaton mietintö, mutta tietenkin siinä tukeudutaan hiljattaisiin tapahtumiin niin kaikkiin veroskandaaleihin, joista olemme saaneet toistavasti kuulla ja näin on kiinnitetty huomiota todellisiin omistajien. On nähty, että verotuksellinen opas, op, äh, salaisuus aiheuttaa kaikenlaisia rakennelmia ja äh, postilaatikkoyrityksiä ja näin voidaan kiertää verottajien valppaus. Joten nyt kannattaa ja täytyykin valottaa tilannetta ja niin kuin tekin sanoitte, tämä liittyy myös verotusvastaisen rahoituksen ja rahanpesuun. Tämä direktiivi, jota nyt tarkistetaan rahanpesusta, luo mahdollisuudet löytää oikeat tahot näiden rakennelmien takaa ja identifioida todelliset omistajat yrityksissä aivan erityisesti sen kautta, että saadaan aikaan keskeinen varmaan rekisteritiedoista. Nämä tiedot e- ovat saatavissa tällä hetkellä vain tietyllä tasolla jokaisessa valtiossa, ja tästä juuri on keskusteltu vähän jo komission kanssa. Paikka, kansallisella viranomaisella eivät saa suoraan tietoa, eivätkä kuitenkaan käytännön ratkaisevan tärkeitä tietoja tällaista pedoksentekijöistä Tämän takia komissio juuri oikein ehdottaa tämän tämänpäiväisen tekstin lisäksi, jota kutsutaan taakse yhdeksi, jossa halutaan horisontaalinen tiedonsaantimahdollisuus antaa veroviranomaisille. Tämä on tervetullut teksti siis, ja siinä vahvistetaankin, että silloin kun komissio haluaa, se voi toimia varsin kurinalaisesti avoimuuden suhteen, ja sen parempi. Täytyy sanoa, että kyllä olosuhteet tätä edellyttävätkin. Kuitenkin äh, tämä on hiukan epätäydellinen, kun ajatellaan äh, komission tarkoitusperää, koska kun halutaan taistella veronkiertoa vastaan ja verosuunnittelua vastaan, niin siinähän on tärkeää saada tietoa ja myös jakaa sitä tietoa. Tiedonjako on siis tärkeää osapuolten välillä. Ja tämä onkin yksi direktiivin hallinnollisen yhteistyön direktiivin syistä, jota muutetaan tässä direktiivissä. Ja minä ehdottaisin että vaikkakin tämä direktiivi on tulossa hyväksi välineeksi huolimatta neuvoston tahdosta estää edistystä, ja se aina estää parlamentin ja komission pyrkimyksiä, mutta kuitenkin tätä kautta pyritään mahdollistamaan jäsen, tiedonvaihtoa viranomaisten kesken. Pitää pitää mielessä se seikka, että niin kuin aina verokysymyksiä parlamenttia vain kuullaan kuullaan, jäsenvaltiot ovat ykköspäättäjinä ja ne pikemminkin haluavat tehdä tällaisia minimalistisia päätöksiä ja meidän pitää kiinnittää huomiota siihen, kuinka tärkeää saada suurempaa avoimuutta ja kunnianhimoa tässä asiassa. Tässä ihan lyhyesti, mistä mietinnössä on kysymys, mutta varmastikin kollegat haluavat vielä rikastuttaa tätä tekstiä. Mehän teemme läheistä yhteistyötä vielä komission kanssa myös näistä asioista. Ja tämä todellakin on varsin ajankohtainen aihe tällä hetkellä. Thank you very much. Kiitoksia paljon. Seuraavaksi kansanpuolueen väriesittelijä Ander Kenderlein. Beste collega's, de frequentie waarmee de DAC-richtlijn de af... Kiitoksia. Se, kuinka usein tämä direktiivi on päätynyt meidän pöydän viimeisten viiden vuoden aikana, viestää sitä tosiasiaa sitä, että jäsenvaltiossa on hyvin paljon ollut veron vilppiä ja veron kiertoa, jota on paljastunut jos ajatellaan minimaalisia teknisiä asioita, mutta kuitenkin erittäin tärkeitä ketjun osasia, kun halutaan taistella tilmitä vastaan. Ensinnäkin taistelussa täytyy toimia yhteistyössä kaikkien asianmukaisten viranomaisten ja jäsenvaltioiden ja myöskin rehtyttävällä tavalla. Horisontaalinen lähestymistapa on siksi tarpeen niin, että kaikki tieto saadaan kerättyä ja sitten täytyy olla myöskin sofistikoitunen tapa, jolla voidaan tämän kautta taistaa verovilppiä verokelta vastaan. Jokaisen jäsenvaltion täytyy saada tätä tietoa, kertoa tietoa haltuunsa, joka liittyy veron rahanpesun vastaiseen toimintaan ja myöskin kun on kyse erityisistä rahastoista. Mitä komissioehdotukseen tulee suoraan sanotaan, minä katson, että meidän nopeasti pitäisi ryhtyä pistämään sääntöä täytäntöön. E, e, tammikuussa 2017 aikarajan kuitenkin sellainen ei voida päästä. Nyt ensin sellainen aikaraja joka olisi realistisempi. Tästä voidaan keskustella kanssa. Esittelijä luonnoksessaan peräänkuuluttaa sitä, että pitäisi asettaa velvollisuus, jotta automaattisesti vaihdetaan tietoa todellisesta omistajasta. Minä olen periaatteessa tällaisen automaattisen tiedonvaihdon puolesta puolesta. Se pitäisi asettaa prioriteetiksi. Tietoon pääsy täytyy varmistaa, niin että verohallinnot voivat tietyn maan sisällä saada tämän tiedon haltuunsa. Ja toiseksi pitäisi panostaa siihen, että nämä rekisterit yhdistetään toisiinsa niin, että esimerkiksi varhaanpesun vastaista tietoa saadaan, saadaan muidenkin toimijoiden tietoon. Automaattinen tietoinen vaihto voi tuoda todellista lisäarvoa rekisteröiden kautta ja myöskin me täytyy varmistaa, että käytänteet ja hallinnolliset menettelyt eivät ole suhteettoman hankalia. Käytännössä ei ole pistetty vielä täytäntöön kaikkia säännökset liittyen tiedonvaihtoon. Nyt pitäisi tästä keskustella. Olen ihan varma, että esittelijän tarkoitus perätä ovat sellaiset, että tarjoutuvat tavalla tietoa pitäisi saada. Se katsoa vielä, onko absoluuttisen tarpeesta pistää tämä tiedon tietojenvaihto automaattiseksi. automaattiseksi. Siitä on niin varma. No. Kiitoksen sitten ESR-ryhmän nimessä Pirkko Ruohonen Lerner. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos esittelijälle kelpo mietintöluonnoksesta. Viime aikoina kansainvälisessä tietojenvaihdossa ja läpinäkyvyydessä verotuksen alalla on tehty merkittäviä edistysaskelia. Valitettavasti olemme silti saaneet todistaa, että kansainvälisessä yhteistyössä on edelleen aukkoja – niin sanottuihin Panaman papereihin ja viimeisimpänä Bahaman tietovuotoihin liittyvät paljastukset osoittavat, että lisätoimet avoimuuden lisäämiseksi ovat tarpeen. Komission esitys on oikeanlainen edistämään kansallisten veroviranomaisten välistä tietojenvaihtoa ja toimivalmiutta rahanpesuvastaisessa taistelussa. Jatkossa kansallisilla veroviranomaisilla on oikeus saada tietoa taloudellisen edun tosiasiallisista saajista. Lisäksi veroviranomaisten tiedonsaantia parannetaan rahoituslaitoksen muun riittävässä huolellisuusmenettelyssä saatavan tiedon osalta. Nämä lisätoimet ovat tarpeellisia veroviranomaisten toiminnan kannalta. Komission esityksessä on tiettyjä kysymyksiä, joita tulee tarkentaa suhteessa kansalliseen lainsäädäntöön. Tietojen luovutusvelvollisuuden laajuuden osalta direktiiviehdotuksen merkitystä olisi selvennettävä. Lisäksi tulisi selventää, laajentavatko nyt ehdotetut muutokset yhdessä rahanpesudirektiiviin ehdotettujen muutosten kanssa veroviranomaisten tiedonsaantioikeuden rahanpesuilmoitusten sisältämiin tietoihin. Tärkeää on myös välttää kaksinkertainen raportointi rahanpesuinformaation osalta – Rahanpesudirektiivin yhteydessä ehdotettu pankki- ja maksutilijärjestelmä sekä tämän sisältämien tietojen antamien viranomaisten käyttöön varmasti laajentaisi viranomaisten pankkiasiakkuuksia koskevaa tietojen saantia. Tätä tietysti tulee arvioida sitten, kun kyseinen järjestelmä on rakennettu. Esimerkiksi kotimaassani tällaista ei vielä ole mutta nykyisellään komission ehdotus on oikeansuuntainen suuntainen ja parantaa kansallisten veroviranomaisten valmiutta taistella rahanpesua vastaan. On myös syytä selvittää, että spontaanisti tai esimerkiksi tietovuotojen kautta saadut tiedot tutkitaan jäsenmaissa perusteellisesti ja loppuun asti, eikä mahdollisia verorikoksia päästetä missään tapauksessa vanhenemaan. Toivon hyvää yhteistyötä esittelijän ja varjoesittelijöiden välillä. Kiitos. Thank you for the... Kiitoksia. Alderyhmän nimissä puhuu edustaja Jambon. Merci, monsieur. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä korvaan täällä niin kuin Silvia ja Eviemin Nils Turvalse, joka on varjesittely, mutta hän ei päässyt tänään paikalle. Mutta hän tietystikin myöhemmin hoitaa tämän varjesittelijän homman. Haluaisin sanoa, mitä ilmastan täysin ranskaksi kuitenkin, koska en osaa ruotsia niin kuin herra Turvals. Etuna on tässä se, että pystyn tässä Molierinin kielellä puhumaan niin kuin esittelijäkin. Me puhumme samaa kieltä esittelijän kanssa. Edustaja Turvaltsa ja katsoo, että on erittäin tärkeää, niin kuin esittelijä vaatimattomasti sanoo, hoitaa nämä asiat kuntoon. on tyytyväinen siihen, että komissio on tehnyt asian, asiasta ehdotuksen, koska edustaja Turvalts, niin kuin koko ALDE-ryhmäkin, on absoluuttisesti sillä kannalla, että meidän täytyy ryhtyä kerta kaikkiaan toimiin veronkiertoa ja verovilppiä vastaan. Mikäli me haluamme vielä hieman palautta Euroopan mainetta, niin suoraan sanottuna kansalaiset ovat kerta kaikkiaan kyllästyneitä siihen, että että suuret oikeusjutut ja kunnalliset lakimiehet maastavat sen, että voidaan olla osoittamassa solidarisuutta yhteiskunnasta, yhteiskuntaa kohtaan ja yhteiskunnan kohdista kohtaan. Tämä on suuren luokan haaste. Turvallisin näkemy, näkemys on, että tämä kulkee käsi kädessä rahanpesudirektiivin kanssa. Nämä yhdessä muodostavat palapelin kaksi osaa. Erä Morellin mietintö ja tämä rahanpesudirektiivi koska mietintö. Minäkin halusin kiittää esittelijä. keskustelu on erittäin hyvä. Tämä on melkoinen etappi monessa suhteessa hyvään suuntaan. alte ryhmän nimissä haluaisin muistuttaa kaikki mielin ja varsinkin herra Turvalsa totesi, että Hyvin pitkään on jo kannatettu sitä, että auto, tietojen vaihto olisi automaattista. Tämä on yksi sellainen osa-alue, jolla eurooppalainen integraatio ei toimi, ja tämä on erittäin suuri sääli ja häpeä. Ja tietystikin integraatiosta on kyse, ei ole kyse pelkästään yhteistyöstä koska Kaimansaarten ja Kanarakin kanssa yhteistyötä integraatio tarkoittaa sitä, että tietojenvaihto on juuri automaattista. Pyydän nyt anteeksi, että tämä koko asia suorastaan haisee. Voidaan kysyä, että miksi ei tätä ole hoidettu kuntoon? Miksi ei haluta hoitaa kuntoon? Herra Turvallis on iloinen siitä, että esittelijä painotti juuri tätä. Hän katsoi, että tämä on tärkeä seikka. Niin ikään hän on samaa mieltä esittelijän kanssa, kun esittelijän on huolissaan aikataulusta, koska tässä on ehkä hieman liian kunnianhimoisia, mutta samalla pit- kuitenkin pitäisi olla realistinen. Näiden kahden välille pitäisi päästä jonkinlaiseen kultaisen keskitiehen. Herra Tuuras tulee tekemään konkreettisia rakentavia tarkistuksia vielä edustaja Morelin mietintöön. Hän on täysin vakuuttunut siitä, että sitten kun hän ryhtyy tuumasta toimeen, ryhtyy tähän työhön, hän pistää tupla vauhtia työhönsä. Ja meidän täytyy tehdä työtä Euroopan uskottavuuden ja Euroopan unionin uskottavuuden puolesta silloin, kun on kyse Euroopan tasoisesta tai Euroopan ulkopuolellekin ulottuvasta rahanpesusta ja veron, veronkierrosta. Kuen nimessä Miguel Viegas. Naturalmente nós acompanhamos este me olemme tietenkin seuranneet tämän direktiivin äh, uudistamista. Siinä on kyse myös rahanpesun vastaisesta tiedonvaihtoista ja myöskin hallinnollisesta yhteistyöstä jäsenvaltioiden viranomaisten, erityisesti veroviranomaisten välillä. Ja tässä äh, rahanpesu kysymys on erityisen tärkeä tämä päätös, että rahanpesu rikosta tarkastellaan erikseen, on erittäin tärkeä. Tämä on hyvin monimutkainen äh, taistelu, koska me tiedämme, miten monimuotoisesti ja luovasti ne ihmiset toimivat, jotka tämän mekanismin kautta yrittävät pestä äh, rahoitusta, jonka he ovat yleensä laittomalla tavalla saaneet. Ja siksi tätä on yritetty uudistaa yhä aina hyvin usein ja oli loogista ja siksi meidän olisi laajennettava tätä toimijoiden listaa, kun on kyse tiedonvaihdosta, mutta myöskin niistä tiedoista, joita on vaihdettava. Ja siksi on tärkeää, että esimerkiksi käynnistetään menettely, kun saadaan tietoja epäilyttävistä transaktioista. Meidän mielestämme on tarpeen vaihtaa tietoja. On tärkeää parantaa niitä välineitä, joiden tavoitteena on todella saada selville, äh, kuka näiden äh, trustien tai yritysten taustalla on. Se on meille erityisen tärkeää. Ja tärkeää on se, että Euroopan parlamentti tekee sen, minkä se voi tehdä. Ja se riippuu tietenkin myös siitä, mitä sen jälkeen tehdään, miten tämä kaikki pannaan kansallisessa lainsäädännössä täytäntöön. Tehokkuus on ylläpidettävä. Se riippuu tietenkin myös rahoituksesta jonka yksittäinen jäsenvaltio antaa veroviranomaiselle niin, että se pystyisi toteuttamaan näitä tärkeitä ajatuksia. Tulemme tietenkin tekemään parhaamme tässä. Kiitoksia. EFTDstä en näe edustaja paikalla, mutta Morris, Morris, Morris Keito. Kiitoksia. Tämä on tärkeä osa verokierron vastaista taistelua, miten se liittyy rahanpesuun automaattinen tiedonvaihdon merkitys on kansainvälisesti tunnustua, niin kuin herra Morel toteaa tarkistuksissaan ja kommenteissaan teki jo aikaisemmin. Tässä mielessä meidän pitäisi kaikkien tuntea huolta ja meidän pitäisi painostaa USAta siitä, että se on ratifioinut OECD moninkeskistä yleissopimusta keskinäistä hallintoavusta verokysymyksissä vielä. Mutta jos palataan EU-hun, me olemme tyytyväisiä siitä seikasta, että kyseinen direktiivi harmonisoi eri kansallisia lainsäädäntöjä antaakseen yhtenäisen tiedonsaantimahdollisuuden rahanpesukysymyksistä ja tietoja todellisista omistajista annetaan myös veroviranomaisille. Kuitenkin meidän täytyy korostaa sitä, että maaluettelo, joka on määritelty erittäin riskialtteina rahanpesun maina komission toimesta, on todella ohukainen, eikä siinä ole mukana mitään niistä maista, jotka ovat olleet äh, huomion kohteena e, esimerkiksi Bahama tai Bahamasaarten tai Panama, Panaman paperien julkaisujen yhteydessä. Meistä tämä on nyt tästä tavallaan missataan hyvä tilaisuus, koska emme pysty käyttämään tätä yhteyttä rahanpesulainsäädäntöön ja verotuskysymyksiin, ja näin voin sen parantaa kykyämme taistella molempia ilmiöitä vastaan, kun parannetaan yhdenmukaista hallinnollisissa toimissa. Sitten lyhyesti vielä milloin direktiivi pitäisi siirtää kansalliseen lainsäädäntöön, koska meistä tämä on todella suuri prioriteettikysymys ja se pitäisi viedä eteenpäin mahdollisimman nopeasti. Minun täytyy sanoa, että minä ainakin tässä brittijäsenenä tunnen että kaikki EU-laki pitäisi automaattisesti siirtää brittilainsäädäntöön ja haluaisin, että tämä siirtyy lainsäädäntöömme ennen kuin on tehty sopimus Britannian EU-sta lähtemisestä. Haluaisin, että viranomaiset saavat tietoa, mutta se ei välttämättä ole kovinkaan taakka, suuri taakka kansallisen lainsäätäjille, joten ensi olemme sillä kannalta, että voitaisiin pitää päivämääränä jo ensi vuoden alkua. Ymmärrämme kuitenkin että esittelijää, että hän tulee laajentamaan komission etusta huomattavasti. Mukaan tulisi ei vain tiedonsaanti, vaan myös automaattinen lakisäänteiset tiedon antaminen. Ja jos tähän menee enemmän aikaa, että saadaan tämä suurempi kehys valmiiksi, niin sitten olemme valmiit hyväksymään lykkäyksen, ja odotamme keskusteluita asiassa. Thank you. Uh... I ask if ENF wants to take the floor. Haluaako joku ENFstä esittää puheenvuoron? Kiitos. Siinä tapauksessa edustaja Morel esittelijä vielä. Kiitos puheenjohtaja. Tämä oli erittäin rikasta keskustelua. Kaikki kollegat äh, ovat viitanneet äh, teknisempiinkin puolin tässä tekstissä. Tämä on poliittista realismia. Kollega teki hyvänä analyysin totesi, että kyse on avoimesta haavasta suorastaan, kun lukee lehtiä ja siitä, että kuukausista toiseen on ollut näitä juttuja. Tämä suorastaan murjoo Euroopan ulkoista kuvaa ja Euroopan ajatusta. Näitä toimia nopeasti. Täytyy kuitenkin tunnustaa, että en itse ole aina kovin ystävällinen komission suuntaan, mutta komissio kuitenkin on reagoinut Pierre Moskovicin ansiosta, joka on paljon paneutunut tähän kysymykseen. Hänkin on ymmärtänyt, kuinka symbolisesti poliittisesti tärkeästä asiasta on kyse. Mutta täsmällisemmin vielä siihen, mitä kollegat sanoivat. Ensimmäinen asia. Kansanpuolen kollega sanoi, että nyt on menossa todellinen palankumous. Eh, nyt on Joitakin vuosia sitten ei vielä koko järjestelmä toiminut ja nyt pyritään todellakin tarttumaan maakohtaiseen raportointiin monikaisten yritysten yhteydessä ja muutenkin pyritään taistelemaan verovilpeä ja veronkiertoa vastaan. Ja myöskin todellisista omistajista halutaan toimittaa tietoa. Mitä tulee sitten automaattisuuteen tiedonvaihdossa? Tiedän, että joudun tässä vakuuttamaan vielä kansanpuolen kollegaa, että Saksan hallitus esimerkiksi on ilmaissut kantansa asiasta. Saksan veroviranomaiset tarvitsevat tietoa Saksan kansalaisista, jotka esimerkiksi ovat saaneet etua Iranista ja Luxemburgista käsin. Luxemburgilla on tämä tieto hallussaan sen tekstin pohjalta, josta on äänestetty, mutta Luxemburgin ei ole pakko toimittaa tätä verotietoa Luxemburgista Saksaan. Nyt halutaan parantaa järjestelmää ja varmistaa, että tiedon vaihto on automaattista juuri tätä varten on tehty ehdotus. Ja komissioehdotus tässä suhteessa on tervetullut, mutta tässä ei ole toimittu riittävän nopeasti joka tapauksessa. Sitten asia on näin ja sitten aikataulusta Scott Kato ja muuta puhuivat siitä, että tämä tulee hyvin nopeasti tämä aikataulu vastaan. 2017 on kenties paremmin kuitenkin kuin vuosi 2016. Tästä voidaan vielä keskustella viranomaisten kanssa. Hyvä, että nopeasti toimitaan, mutta ei pidä ryhtyä hätiköimään ennen kuin asia on kunnossa. Kunnianhimo, poliittinen kunnianhimo täytyy säilytä, mutta no, toisaalta myöskin täytyy varmistaa tekninen toteutettavuus ja realismi. Realistinen aikataulu täytyy olla. Minä pidän kiinni siitä, että niinkin kollegoissa, jotka ovat vastahakoisia, niin minä pidän kuitenkin kiinni sitä kannatustani. Niin meidän täytyy saadakaan teksti, joka on mielekässä Meidän täytyy yksinkertaisin termein ilmaista, mitä me haluamme, niin se on tekstistä luettavissa. Ja sitten kun on kyse teknisistä asioista, niin tästä ei saa tulla liian hankalaa selkoista. Kansanpuolen kollegan kanssa olen samaa mieltä siitä, että Panama-papereita käsittelevässä työryhmässä on myöskin puhuttu tietojenvaihdosta, ja siellä on tämmöinen perinteinen jako. Jotkut haluavat vapaaehtoista järjestelmää, ja jotkut haluavat, että hyvin nopeasti ryhdytään erittäin avoimien toimintaan ja taistelun veron kieltoa ja verovilppiä vastaan. Toivon mukaan tästä päästään vielä hedelmäiseen ja sen kompromissiin. Thank you very much. Kiitoksia paljon esittelijälle ja kaikille varjoesittelijöille. Aikataulu on seuraava. Takarajatarkistuksia varten on 18. lokakuuta kello 12. Tarkistuksia käsitellään 9. marraskuuta ja äänestys toimitetaan 10. päivä marraskuuta. Valiokunnassa ja sitten tämä menee marraskuun kakkostäysistuntoon. Meillä oli määrä äänestää 16.50, joten nyt voimme pitää 20 minuutin tauon.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 see the orders of, uh, yes. of votes I have to do, not just not to be confused with them. Yeah, is the order. I have close to me. Okay. Yeah, colleagues, we can pass to the vote. Hyvät kollegat, voimme siirtyä äänestykseen, mutta ensin yksi ilmoitus. Lokakuun neljäs päivä komissio hyväksyi delegoidun aseet-säädöksen emiristä epäselviin OTC-johdannaisiin ja pyydettiin parlamentilla hyväksyntää. Sen jälkeen on kuultu EKONin koordinaattoreita ja esitte, Emir esittelen herra Lenganin suostumuksella sen jälkeen tuli keskusteltu amerikkalaisten CFTC-ystävimme kanssa EKOn valiokunnan jäseniä kuultiin kirjallisessa kirjallisesti säännön 1, 5, kohta 6 mukaisesti työjärjestyksessä. Tämä alkoi nopeasti kirjallisessa muodossaan, koska tämä suostus oli kiireinen ja sitä käsitellään lokakuun tuossa istunnossa. Tässä saitte delegoitut säädökset eli kieliversioilla ja tiedonannon siitä, että vastalausetta ei ole tehty ja pyritään hyvä, tämä pitää hyväksyä mahdollisimman nopeasti, jotta voidaan varmistaa se, että EU pystyy pitämään kiinni kansainvälisistä sitoumuksistaan ja valmistautumaan monimutkaisiin vaatimuksiin riittävän ajoissa. Kirjallinen toimi, pro, menettelytapa päättyi eilen. Mikään ryhmä ei vastustanut tätä tämän säädöksen hyväksyntää. Siksi ehdottaisin, että nyt on valiokunta tukenut tätä asiaa kirjallisessa muodossaan ja näin ollen tulen lähettämään kirjeen valiokuntapuheenjohtajille, missä tämä, mihin tämä suositusluonnos liitetään ja pyydetään, että mahdollisimman nopeasti asia hyväksyttäisiin täysistunnossa lokakuun toisessa istunnossa. Sitten voidaan siirtyä äänestämään. Ensimmäinen. Ensin tietenkin täytyy testata laitteet. Äänestys alkaa koetarkoituksessa. Still two colleagues to vote. Kaksi puuttuu yhä. One EPP too many. EPPstä yksi liikaa. Vieläkin yksi liikaa. Still one EPP too many. Edelleen yksi EPPstä liikaa. Substitute EPP. Nyt on hyvä. Sitten äänestys voidaan päättää. Täytyykö laskea lisää ECRn äänestää ilman korttia. Kuinka paljon on ECRstä läsnä? Voitteko laskea? So that's with him you are is the six. Okay. Hän on siis kuudes. No hyvä. Ja etsii vielä korttia hänkin. Sitten mietintöluonnos herra Stolojan esittelijänä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 EPPstä yksi liikaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 23 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistamme 23 tuloksen. Äänestys alkaa. päättyy. Hyväksytty. Kaksi puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Neljä puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Viisi puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty. kymmenen puolesta vastaan tarkistamme kymmenen tuloksena, jos alkaa. Päättyy. Hylätty. 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 12 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 14 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty teksti. Hetkellä tämä lausunto, luulen, se tuli ennen neuvottelua, mutta voitte esittää lausuntonne nytkin. Please, go ahead. Yeah, according to Micro, please. Micro. Ah, sorry. According to discussion among... Keskustelun perusteella, jota käytiin varjostettajan kesken, päätimme, että aloitamme neuvottelutta vastaa sen jälkeen, kun on kokoonnuttu komission kanssa, jotta saamme selville, miten komissio reagoi joihinkin meidän vaatimuksistamme. Have... Kiitoksia paljon tämän merkille, mutta ensin tämä pitää kuitenkin voida hyväksyä. Siis ensin äänestämme koko tekstistä nimenhuutoäänestyksenä, joka alkaa. Vote is closed. Päättyy. 47 puolesta. 48 puolesta 2 vastaan 7 tyhjää. Sitten lainsäädäntöpäätöslauselma äänestys äänestyksenä joka alkaa Vote is closed. Päättyy 48 plus yksi, kaksi vastaan, on tyhjä. Nyt ymmärränkin, ennen kuin alamme neuvotella, otamme huomioon tämän lausun, otan tämän ehdon ja tämän lausunnon ja tekstin, hyväksytyn tekstin pohjalta voimme äänestää päätöksestä aloittaa neuvottelut. Äänestykset, äänestys alkaa koneäänestyksenä ja nimenhuutoäänestyksenä. Well, this close. Äänestys päättyy. 48 puolesta 5 vastaan 4 tyhjää hyväksytty määrä Nyt enemmistö saavutettu. Voimme aloittaa neuvottelut, onnittelut esittelijälle. Vuorossa. We never get rid of this <laughs> We move uh, toinen mietintö Langelin mietintö kohti lopullista ALV-järjestelmää ja ALV-petosten torjuminen. Tarkistus 34 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 35 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 37 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 40 puolesta niin 39 raukeaa ja alkuperäinen teksti oletan myös, joten 40 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 41 puolesta vastaan tyhjää hylätty, ja alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 42 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 43 puolesta vastaan. Pyydän nostamaan kädet selväksi, selvästi. No tarkistamme koneäänestyksenä 43. Äänestys alkaa. Päättyy hyväksytty 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 45 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaikki sopivat yhteen alkuperäisen tekstin kanssa, joten ai ei. Sitten 46 ja 47 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 48, 49 puolesta vastaan. Tarkistamme 48 ja 9 tuloksen. Äänestys alkaa. Hylätty. 50 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 51 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 51 uudestaan tarkistuksena. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 52 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 53 puolesta on tyhjää, hylätty 54 puolesta vastaan. Tarkistamme 54 tuloksen. Äänestys alkaa. Hylätty 55 puolesta vastaan. Tarkistamme tuloksen. 55 äänestys alkaa. Sama enemmistö ei sentään ECR hiukan sitä eri tavalla. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 56 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 58 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 59. Se raukeakin. 62 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 63 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 64 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 65 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 66 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 67 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 68 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 69 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 71 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 72, tällitty suullinen tarkistus puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 73 puolesta, vastaan tyhjää, Tarkistamme 73. Äänestys päättyy. Hylätty. 74 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 75 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 76 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 77 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 78 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 79 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 80 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 81 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 82 puolesta vastaan, vastaan tyhjää hylätty. 83 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 84 puolesta vastaan tarkistamme 84. Hänestä saakaa. You are Vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty ilman tarkistuksen tekijää. Sitten kompromissi A. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 91 puolesta vastaan tyhjää hylätty 93 puolesta, 92 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 93 puolesta vastaan tyhjää hylätty alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 94 ja 95 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 96 puolesta vastaan tyhjää hylätty 97 puolesta vastaan, vastaan tyhjää hyväksytty. 97. Tarkistamme sen uudestaan koneäänestyksenä. Anteeksi, luulen, että EPP oli puolesta, sanoi puheenjohtaja. Äänestys päättyy. Hylätty. 98 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 102 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 100, ne, hetkinen kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 113 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi B uusi kohta kansallisessa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi C puol- kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty tarkistus 131 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty kompromissi D puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 140 puolesta vastaan hyväksytty, mutta tarkistamme kuitenkin. En näe tarpeeksi hyvin. 140 uudestaan koneäänestyksenä. Yeah, is of course adopted. Now see the green so... Hyväksytty kompromissi E kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan. Tarkistamme toisen osan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty. Kolmas osa. Tämä liittyy suunnan tarkistus. Puolesta vastaan tarkistammekin tämän. Nyt alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Neljäsosa. viiden suunnan tarkistus puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 150 puolesta. Tyhjää. Tarkistamme 150 tuloksen. Äänestys alkaa. Vote is... Äänestys päättyy. Hylätty. 151 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 153 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 154 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 156 puolesta vastaan tyhjää hylätty 157 puolesta vastaan tyhjää, hylätty alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 158 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 160 ja 161 ja 162 puolesta vastaan. Tarkistamme tuloksen. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty 163 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty alkuperäinen teksti puolesta vastaan. Mielestäni hyväksytty, mutta parempi tarkastaa se alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sa- 154 155 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 166 puolesta vastaan, ty- vastaan hylätty, kompromissi F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 176 puolesta vastaan tyhjää hylätty, Tarkistamme uudestaan 176 äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty 177 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Vaihtoehtoinen kompromissi G puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kompromissi H puolesta vastaan tyhjää hyväksytty tarkistus 196 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 197 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kompromissi h puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 203 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 204 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 205 puolesta vastaan tyhjää hylätty 206 puolesta vastaan tyhjää hylätty, mutta on parempi tarkistaa 206 uudestaan koneäänestyksenä. Äänestys päättyy. Hylätty yhdellä äänellä. 207 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 208 puolesta vastaan. Mielestäni hyväksytty, mutta tarkistamme 208. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 209 puolesta vastaan tyhjää. EPP 209 hyväksytty siis 210 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 211 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 212 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Alkuperäistä tekstistä ei tarvitse äänestää. Sitten 213 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 214 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 217 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 218 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 219 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 220 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 221 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 222 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 223 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 224 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 225 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 228 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 231 puolesta vastaan tyhjää hylätty 232 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 233 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 234, 235 puolesta vastaan tyhjää hyvä, hylätty 236 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 237 puolesta 238 korjaa puheenjohtaja. Sitten mennäänkin 239 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kont 2. Voimmeko äänestää ryhmänä 20? Emme. Mm-hmm. Kont 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kont 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kont 4 puolesta vastaan tyhjää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 Euroslan kappale, kaikki ryhmänä yhdestä live viiteen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, tarkistus viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ettekö puolta, no anteeksi, näin tässä plussa, anteeksi. Tarkistus viisi äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Alkuperäinen teksti sitten on kappaleessa B puolesta vastaan. Tarkistamme alkuperäisen tekstin tuloksen. Äänestys alkaa. I'm strongly against this, this citation. Really? You want it? <laughs> of course. Vote is closed. Päättyy. Hyväksytty. Johdatran kappale C puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 7 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Alkuperäinen teksti mm, ei, vaan kompromissi I. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan. Tarkistamme tuloksen. Toinen osa kompromissi I, and alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 13 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 14 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksy. Hylätty 15 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 16 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 17 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi J kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 28 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 29 puolesta. Vastaan hylätty. Tarkistamme 29 vielä koneäänestyksenä. Ja Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 30 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Alkuperäinen, eh, niin, alkuperäinen teksti on kappaleessa yksin puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 32 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme koneäänestyksenä 32. Äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. Alkuperäinen teksti J puolesta vastaan miten EPP äänestää puolesta vai en näe Aldeten. Tarkistamme alkuperäinen teksti kohdassa J. Hyväksytty ilmeisesti. Vielä joitakin äänestämättä äänestys päättyy. Hyväksytty. Yeah, we have to vote. Uh, Nyt meidän täytyy äänestää yhtenä ryhmänä libet Asta d puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten teksti näin muutettuna äänestyksenä, joka alkaa. Bravo, Vote is closed. Äänestys päättyy. 47 puolesta 5 vastaan 5 tyhjää. Me onnittelemme esittelijää. Now we move to... Nyt menemme Arthur Shantin mietintöön ohjausjaksosta. Kompromissi A S puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. A kompromissi A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 72 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi CA puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi D puolesta erillisellä kohtakohdalla äänestyksellä ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi E puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kymmenen puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi F puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi G puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 146 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi H puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Tarkistus 163 puolesta vastaan tyhjää Ylättyy Kompromissi I puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 180 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 185 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 186 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 188 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 183 puolesta vastaan tyhjää hylätty, kompromissi J kahdessa osassa, ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 198 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi K kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, tarkistus 214 puolesta, vastaan tyhjää hylätty, 221 puolesta, vastaan tyhjää hylätty, 222 puolesta, vastaan tyhjää hylätty, 223 puolesta vastaan tyhjää, hylätty, 224 puolesta vastaan tyhjää, hylätty, kompromissi L puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty, 142 puolesta vastaan tyhjää, hylätty, kompromissi M puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty, 253 puolesta vastaan tyhjää, hylätty, 257 puolesta vastaan tyhjää, hylätty, 259 puolesta vastaan tyhjää, hylätty, kompromissi N puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty, 273 puolesta vastaan tyhjää, hylätty, 274 puolesta, 5 puolesta vastaan tyhjää hylätty, Kompromissi O puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 286 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 288 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi P kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tarkistetaan toinen osa. Äänestys alkaa. Niin, en nähnyt tuota. Tietenkin hylätty. Hyvä. Yksi EPPstä on liikaa. Muuten. Niin. Yksi EPPstä on liikaa, mutta se olisi hylätty joka tapauksessa. Sitten 303 puolesta vastaan tyhjää hylätty, kompromissi Q puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 217 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 319 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 320 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 321 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 326 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten meidän on lisättävä yksi uusi alaotsikko, äänestettä uudesta alaotsikosta, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja toinen alaotsikko, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten Empl-kappale yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Empl 9 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Empl 10 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kappale 11 Empliltä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten viimeinen Emplin kappale 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Empl 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Empl 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Empl 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Empl 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Empl 34 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Empl 35 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Empl 38 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Empl 39 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Empl 40 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Empl 42 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Uusi alaotsake, sisäinen markkinat, mutta siitä ei ole tarkoitus äänestää. Me äänestämme puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Imko 2 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Imko 3 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Imko 10 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Voimmeko äänestää yhtenä ryhmänä IMKO 11-IMKO 15? Emme. IMKO 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksyt. IMKO 12 puolesta vastaan. Nyt en oikein tiedä, mitä Alde tekee, joten äänestetään tästä, kun äänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty meni tasalle. IMKO 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 15 puolesta vastaan tarkistetaan IMKO 15, äänestys alkaa IMKO 15. Yksi EVPstä liikaa, Äänestys päättyy. Hyväksytty. Uusi alaotsake aluepolitiikat puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Regi 3 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Uusi ala etsikko kulttuuri A tämä alaotsake poistuu näin jälkikäteen. Ja nyt kulttuuri- ja koulutusalaotsake puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kult 6 puolesta vastaan tarkistetaan tämä koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. Vielä kolme kollegaa äänestämättä. Äänestys päättyy. Hylätty. Kult seitsemän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kult kymmenen puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kult 12 puolesta vastaan. ECR puolustaa tätä, niinkö? Hyvä, siis äänestämme Kult 12, koneäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tasapeli. Hylätty. Kult 17 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kult 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kult 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten eh, tämä alaotsake raukeaa. Kompromissi AM puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 7 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi AN puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi AO puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 24 puolesta vastaan tyhjä ylätty, 25 puolesta vastaan tyhjä ylätty, 27 puolesta vastaan tyhjä ylätty, Kompromissi AP puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi AQ puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi A RP-tarkistus 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 53 puolesta vastaan tyhjää hyvä, hylätty, 54 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 55 puolesta vastaan tyhjää hylätty, y, 56 puolesta vastaan tyhjää hylätty, tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hylätty, alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty, alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty, neljä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja nyt äänestetään tästä tekstistä näin muutettuna. Nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. päättyy. 39 puolesta 14 vastaan, neljä tyhjää. Onnittelut esittelijälle. And now we move. Näin ollen me siirrymme sitten Ulle Ludvingsonin mietintöön, joka liittyy vihreän kirjan vähittäisrahoituspalveluista. Because your group just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 239 tarkistuksen kohdalla on kohta kohdat äänestys, jota pyytää SND-ryhmä. Ensimmäinen osa on koko tarkistus ilman sanaa legislative ja toinen tämän sanan kerralla. Kompromissi D, ensimmäinen osa, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Imko kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hylätty Seuraavaksi kompromissi E puolesta vastaan. Kompromissi E. Minun listassani ei lue kohta kohdalta äänestystä. No hyvä tietää, koska minun listassani tätä ei lue. Kahteen osaanko tämä jaetaan vai? Ainakaan minun ryhmäni listassa ei ole kohta kohdalta äänestystä. Onko sinulla ehkä? Mikä lista sitten minulla on, se on suuri mysteeri. Niin, niin, mutta kun Käytännön syistä minä noudatan SND-ryhmän listaa. Toivon, että se on identtinen, vähintäänkin. Niiden asioiden suhteen sitä täytyy äänestää. No, joka tapauksessa kompromissi E, ensimmäinen osa puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi F, puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Imko 5, puolesta vastaan tyhjää hylätty, Imko 7 puolesta vastaan tyhjää hylätty, Imko 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty, kompromissi G. Nyt täytyy taas vaihtaa äänestyslistaa. Voisitteko antaa minulle sen toisen listan? So. Compromise G in two. Kompromissi G kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 77 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi H kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi I suullisella tarkistuksella höystettynä puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi J. Ai, haluaisitko sinä vastustaa? Pyydän anteeksi, minä näin kätesi väärin. No, tarkistetaan sitten koneellisesti. Äänestys alkaa. Anteeksi puheenjohtaja. Lasketteko nyt automaattisesti sulisit äh, tarkistukset mukaan? Eh, Totta kai, koska se on äänestyslistassa ja siitä on ilmoitettu, joten olettaisin, että te voitte kertoa etukäteen, mikä haluatte vastustaa suullista tarkistusta. Oli miten oli. Tarkistuksesta äänestetään tällä suullisella tarkistuksella. Kolme ääntä vielä puuttuu. Äänestäkää nyt hyvät ihmiset. No jos joku äänestä, niin ei sitten. Äänestys päättyy. Hylätty. Nyt sitten kompromissi ilman tätä suurista tarkistusta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi J puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 113 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 117 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi K kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 128 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 129 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 131 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 132 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 133 puolesta vastaan Tarkistetaan koneisesti 133 tarkistuksesta on kyse ja koneäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Yksi, kolme, viisi puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Yksi, kolme, kuusi puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Yksi, kolme, yhdeksän puolesta vastaan puolesta 139 vielä. Se on tästä vastaan. No, tarkistetaan koneisesti 139. Nyt eivät kädet oikein synkkaa. Puheenjohtaja on vikkelä, mutta teidän täytyy seurata perässä. Äänestys päättyy, hylätty, kahden äänen enemmistöllä. IMKO 11 puolesta vastaan IMPO, 11 koneäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi L kolmessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan Tarkistan koneisesti toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Yhden äänen enemmistöllä kolmas osa puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. 154 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 155 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 156 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, mutta tarkistan koneisesti 156 koneäänestys. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 157 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 158 puolesta vastaan tyhjää. Hyvä, hylätty. 159 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Alkuperäinen teksti puolesta kansanpuolue. Onko se puolesta Pois vastaan tyhjää hyväksytty, 160 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 161. Ei kun pyydän anteeksi, se oli hylätty tietystikin, minun virheeni hylätty, mikä hylätty. 161 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 162 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 163 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 164 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi M puolesta. Kahdessa osassa puheenjohtaja sanoo ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi N kolmessa osassa ensimmäinen osa. Ei kun. Kyllä kolmessa osassa Ensimmäinen osa. Oletko näistä puolesta? No en minä kyllä tiedä. Part one, part two, part two. No, it's part one, the text without these words and without these words. Second so the first part... Ensimmäinen osa koostuu kahdesta poistosta. Kaksi poistoa niistä äänestetään yhdessä nipussa, eli kolmessa osassa ensimmäinen osa puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta, vastaan tyhjää hylätty, kolmas osa puolesta, vastaan. Luulen, että hyväksyttiin, mutta tarkistan koneisesti kolmas osa, koneäänestys. Äänestys päättyy. Tasapeli, eli hylätty. Tarkistus 179 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 187 puolesta vastaan. Tarkistetaan koneisesti 187. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty. 189 puolesta vastaan tyhjää. 189 koneäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy, kylätty, yhdellä äänellä, yhden äänen erolla. 191 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi O suullisella tarkistuksella puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 199 tarkistus puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan koneisesti. Aikansa puolellakin puolesta 199 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi P puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi Q puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 244, CP2, joka vastaavilta osin puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Imko 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Imko 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi R puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 220 puolesta vastaan. Tarkistan koneisesti 220. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi S. Puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 221 soveltuvin osin. cp 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 229 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 230 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi T. Kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty Sitten 235 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistan koneisesti 235. Äänestys päättyy. Hylätty. 236 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 237 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 238 puolesta vastaan. Tarkistetaan 238. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 103 puolesta. Se onkin rauennut, pyydän anteeksi. 239 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa ilman sanaa legislative puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty, 240 puolesta vastaan. Tarkistan koneisesti 240 äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty. 271 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan koneellisesti. Otetaanpa uusiksi. Äänestys alkaa. Eli edelleenkin tarkistus 271 ja koneäänestys. Äänestys on alkanut. Kolme ääntä vielä puuttuu. No, jos ei halua äänestää, niin äänestys päättyy. Hyväksytty. Yksi kolme neljä puolesta se onkin rauennut, pyydän anteeksi. 241 puolesta vastaan tyhjää. Luulen, että se hylättiin, mutta tarkistetaan koneisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 242 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 246 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 247 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 248 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 249 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Alkuperäinen teksti Alaotsikko kaksi puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi U, kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan. Tarkistetaan koneisesti toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 254. CP2 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 259 puolesta 259 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 260 puolesta vastaan. Tarkistan koneisesti 260. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ylätty. 261 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Imko 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Imko 25 puolesta vastaan. Tarkistetaan koneisesti Imko 25. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi V puolesta, kahdesta osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 270 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 274 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Imko 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Imko 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Imko 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi A. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi B. Kahdessa osassa suullisella tarkistuksella muutettuna. Ensin suullinen tarkistus. Ensimmäinen osa suullisen tarkistuksen kerralla. Pois vastaan tyhjä hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi C, kahdessa osassa ensimmäinen osa, puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Toinen osa, puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 36, puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 37, puolesta vastaan. Oliko kansanpuolen vastaan? No siinä tapauksessa 37. Luulen, että se hyväksyttiin, mutta tarkistetaan vielä, niin voi olla varma asiasta. Äisyys päättyy. Hyväksytty 30. 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 40 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 42 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 43 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Yhdestä seitsemän osan kappaleet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Mutta oikeastaan koneisesti, koska kädet eivät oikein nousseet. Äänestys päättyy. Hyväksytty, mikä hyväksytty. Alkuperäinen teksti. Johdantokappaleet 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 2 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Alkuperäinen teksti, johdantokappale 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Alkuperäinen teksti, johdantokappale 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdantokappale 20, alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt äänestämme äänestyksenä koko tekstistä näin muutettuna. Äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy 47 puolesta, 7 vastaan, 3 tyhjää. Onnittelut esittelijälle. Sitten menemme Ratremosan mietintöön EKPstä, EKPn vuosikertomuksesta. Okay on. Kompromissi A puolesta. Pieni hetki. Ready? Okay. Valmista. Hyvä. Kompromissi A puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. 72 puolesta vastaan tyhjä. Ylätty. 73 puolesta vastaan tyhjä. Ylätty. 74 puolesta vastaan tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 75 puolesta. Vastaan tyhjä. Hyväksytty. 76 puolesta. Vastaan tyhjä. Hylätty. 77 puolesta. Vastaan tyhjä. Hylätty. Kompromissi B. Puolesta. Vastaan tyhjä. Hyväksytty. 81 puolesta. Vastaan tyhjä. Hylätty. 87 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty, 88 puolesta vastaan. Tarkistetaan 88 äänestys alkaa. Hyväksytty. 90 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 91 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi C suullisella tarkistuksella puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten äänestämme erillisenä äänestyksen, kohta kohtana äänestyksenä ensi, kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta Ensimmäinen osa ilman suullista tarkistusta ja sitten toinen osa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 102 puolesta Ah, toinen kohta kohdalta äänestys. Eli neljässä osassa No, miten on? Toinen kohta kohdalta äänestys. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 102 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 103 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 106 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 107 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 108 puolesta, kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan Tarkistetaan ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty toinen osa puolesta vastaan. Puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan toinen osa. Äänestys alkaa. Sitten olisi pitänyt tehdä se päinvastaisen järjestys, mutta emme voi äänestää toista osasta. 109 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi E puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 121 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 129 puolesta vastaan tarkistetaan. 129 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi G puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 143 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan 143 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi H puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Ne 148 puolesta. 148 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. 148 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tasapeli hylätty. Kompromissi I kahdella kohta kohdalta äänestyksellä sama asia siis. Niin. Ensinnäkin koko teksti ilman puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten voimme äänestää myös toisesta osasta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen kohta kohdalta äänestys eh, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi J puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 167 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy, hylätty. 168 puolesta vastaan. Tarkistetaan 168, äänestys alkaa. Hylätty. 169 puolesta vastaan Mennään GUEA, jota meidän on äänestettävä. Ja koska jos äänestävät tyhjää, niin siitä tulee tasapeli puolesta. Ah, no sitten hyväksytty. Ah. Ah, Alde. Hän oli ensin puolesta. No me tarkistamme, katsotaan nyt. Älkää pelätkö. Meillä on koneäänestys käynnissä. Minä luin, että Alde oli puolesta. Niin, no. Jos minä teen väärän ennusteen, niin ei se sitä lopputulosta muuta. Äänestys päättyy. Hyväksytty. seitsemänkymmentä puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi K puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi L puu, suullisella tarkistuksella puolesta vastaan. Tarkistetaan, äänestys alkaa. Hyväksytty. 279 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 180 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 181 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 182 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 183 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi M, kahdessa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 191 puolesta. Alde, miinus teille, puolesta vastaan tyh- hylätty, 192 puolesta vastaan tyhjää hylätty, kompromissi N puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 196 puolesta vastaan. Tarkistamme 196 tuloksen. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten uusi kompromissi O, mutta vihreät pyytävät, että äänestettäisiin ihan samasta vanhasta Osta, joten ensimmäinen O, johon liittyy vihreän suullinen korjaus. So, uh, uh, sorry, I... Niin minä selitän teille. I think that you have to... Sitten teidän pitää ensin äänestää uudesta kompromissista. The group ask. Mutta jos ryhmä pyytää suullista tarkistusta. Me olemme keskustelleet tästä eiliseen asti EPPn ja ST-ryhmien kanssa ja ADEN kanssa ja me sovimme uudesta kompromissista. Mutta te, te voitte äänestää vastaan tai vastustaa. Tähän liittyy näihin suullisiin. Mielestäni me voimme äänestää ensin suullisesta. Äh, Mutta jos on uusi kompromissi, Similar the text and they are... Samantyyppinen tekstin kanssa ja sama suunnan tarkistus tehdään. Heillä on oikeus näin tehdä, että voitte sitten kyllä vastustaa sitä. Se on, siihen teillä on oikeus. I object. No minä vastustan. Jos on uusi kompromissi, pitää äänestää uudesta kompromissista, joka korvaa vanhan. As well. That's a possibility. Että niin, se on mahdollisuus ja voitte vastustaa suullista tarkistusta. How many are required? Ja vastustan sitä suullista tarkistusta we object. We object. EPP to the oral amendment. Yes. So, I need four, four hands. Tarvitsen nyt neljä kättä, jotka niiltä, jotka vastustavat. Kaikilla on oikeus tehdä suunnan tarkistus ja voi vain vastustaa sitä. Sehän tässä on turvalausekkeen tavallaan, mutta muut ryhmät eivät voi estää tekemästä suullisia tarkistuksia. Se ei kuulu meidän sääntöihimme. Siis mahdollisuutena on aina hylätä mutta silti suullisen tarkistuksen voi tehdä. Suullinen tarkistus on siis hylätty. Ja sitten uusi kompromissi O puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 206 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 208 puolesta vastaan tyhjää Tarkistamme tuloksen 208. Äänestys alkaa. Vote is closed. Päättyy. Hylätty. 209 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 212 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ka- niin kyllä, tarkistetaan sitten. Äänestys alkaa. Yeah, who is against? So you might be right. I saw you're in favor. Let's see. Two people to vote. Vielä kaksi ääntä tarvitaan. Vote is closed. Äänestys päättyy hylätty. Sitten 2.13 puolesta vastaan. Tarkistamme tuloksen. Äänestys päättyy. Hylätty 2.14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten 2.14 tarkistuksena vielä. 214, siitä äänestetään nyt. On pyydetty, että tästä tarkistetaan. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi P puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi Q käännetty suunnan tarkistus vihreiltä puolesta mikä on STn kanta. Vastustatte siis. No niin. Nyt täytyy nähdä kunnolla. Hyvä vastustaan suullista tarkistusta, joten kompromissi Q ilman suullista tarkistusta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Vuorossa tarkistus 230 puolesta vastaan tyhjää ECR puolesta vastaan tyhjää Tarkistamme 230 tuloksen. Äänestys päättyy. Hylätty. 231 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 232 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistamme siis 232. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. 233 puolesta. Vastaan tyhjä. Hylätty. 234 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 235 puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty. 236 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 237 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 238 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 239 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 240 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 241 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 242 puolesta vastaan, Tyhjä hyväksytty. 243 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 244 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 245 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 246 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 247 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 248 puolesta Va- vastaan tyhjää hylätty. 249 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 250 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 251 puolesta vastaan tyhjää äh, vastaan tarkistamme 251 tuloksen. Vote is closed. Is rejected. Päättyy. Against. kaksi puolesta vastaan hylätty, 253 puolesta vastaan tyhjää, hylätty, 254 puolesta vastaan tyhjää, hylätty, 255 puolesta vastaan tyhjää, hylätty, 256 puolesta vastaan tyhjää, hylätty, 257 puolesta vastaan tyhjää, hylätty, 257 puolesta vastaan. Tarkistamme 257. Äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty 258 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty 259 puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty 260. 259 alkaa koneäänestyksenä. päättyy, hylätty. 260 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 261 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 262 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 263 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 264 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 265 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 266 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 267 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 268 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 269 puolesta vastaan tyhjää, hylätty on kappale yksi alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty kaksi alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty yksi puolesta vastaan tyhjää, hylätty kaksi puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty kolme puolesta vastaan. Tarkistamme tarkistuksen kolme, jos alkaa. Äänestys päättyy. Tasapeli hylätty. Alkuperäinen teksti puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Neljä. Alkuperäinen teksti puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Neljä. Puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi R puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty S puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tartus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, jotenka kompromissi T puolesta vastaan. Niin anteeksi sanoi puheenjohtaja. Tarkoitus 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kompromissi T puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kompromissi U puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kompromissi V puolesta vastaan tyhjää hyväksytty Tarkistus 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 2 V kahdessa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 26 puolesta vastaan. Tarkistamme 26. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 27 puolesta vastaan tyhjää hylätty 28 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty kompromissi X puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Vedetty pois sitten kompromissi Y puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty tarkistus 40 puolesta, vastaan. Tarkistamme tuloksen 40 sakaa. Päättyy. Hylätty. Kompromissit C puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi AA puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 47 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 48 puolesta vastaan. Tarkistamme 48 tuloksen. Äänestys Päättyy, hylätty yhden äänen. Sitten A, B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 52, puolesta vastaan tyhjää Hylätty 54 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 55 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 56 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme 56 sakaa. Vote is closed. Päättyy. Hylätty. 57 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 58 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 59 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Äänestämme tekstistä muutettuna äänestys, joka alkaa. Vote is closed. Päättyy. 36, puolet seitsemän vastaan 12 tyhjää. Onnittelemme esittelijää. Nyt tiivis äänestys on loppunut. Kiitän kaikkia. Seuraavana yhde, seuraava kokous 9. marraskuuta kello 9 koko päivä ja sitten toista aamupäivä vielä. Kiitoksia.